So I'd like to start the meeting. Um... No niin, voisimmeko aloittaa kokouksemme? Me olemme nyt järjestämässä ikään kuin kuulemistilaisuuden ja paikalla on Romanian varapääministeri ja aluekehityksestä ja hallinnosta vastaava ministeri Liviu Dragnean ja hänen seuranaan täällä on Eugene Orlando, Teodorovic, Hän on unionin hall, Romanian hallituksessa vastuussa unionin rahoituksesta vastaava ministeri. Eli ensin vääpä, vää, varapääministerin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten Jyseen Orlandon puheenvuoro. Arvoisa varapääministeri, olkaa hyvä. In Romanian language. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Romaniaa. Stimați membri ai uh, Parlamentului European. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä valiokunnan puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. On hienoa olla täällä tänään puhumassa teille yhdestä kaikkein tärkeimmästä tavoitteista, joita Romanian hallituksella on. Ja yhdestä kaikkein tärkeimmästä tehtävästä, ministerinä alueellisesta uudelleenjärjestelystä Romaniassa. Voisin aivan aluksi todeta, että Romania lähestyy hyvin käytännönläheisesti Euroopan unionin tulevaa rahoituskehyskautta ja tämän vuoksi haluaisimme olla mahdollisimman hyvin valmistautuneet vuotta 2014 ajatellen meidän sitoumuksemme käy esiin siinä tosiasiassa, että tänä vuonna pyrimme aloittamaan kaikkein syvällisimpiä hallinnollisia uudistuksia maassamme koskaan. Ja tarkoitus on saattaa tämä prosessi päätökseen ennen vuoden loppua. Tämä prosessi tarkoittaa sitä, että uudet hallinnolliset alueet määritellään niin, että Romania olisi paremmin valmistautunut eurooppalaisten tukien vastaanottamiseen seuraavalla ohjelmakaudella. Miksi me teemme näitä alueellisia muutoksia? Nykyiset kehitysalueet, joita meillä on Romaniassa, ovat tilastollisesti sellaisia, että ne on määritelty tilastollisen periaatteen, eikä niillä ole mitään tiettyä luonnetta tai hallinnollista identiteettiä, eivätkä ne ole onnistuneet hallinnoimaan erilaisia talousarvioon ja projekteihin liittyviä asioita. Nämä alueet pyrkivät takaamaan sen, että ähm, alueet saavat demokraattisen edustuksen. Ne ovat äh, vanhoihin maakuntiin liitetty järjestelmä ja maakunnat ovat hyvin vähän aluekehityksessä mukana. Tämä vaikuttaa negatiivisesti maan tasapainoiseen kehitykseen. Valitettavasti siitä lähtien, kun nämä kehitysalueet on määritelty, eroavaisuudet ja kuilut eri maan osien välillä ovat kasvaneet ja tasapainoa on puuttunut. Tilanne on pahentunut ja tällä hetkellä Romaniassa on vain yksi todella kehittynyt alue, alue joka on Bukarestin pääkaupungin alue, kun taas muut alueet ovat hyvin jäljessä kehityksessä. Toinen argumentti järjestelmän muuttamiseksi on se, että alueelliset virastot, jotka ovat pääasiallisia virastoja, jotka toteuttavat kansallisia ohjelmia, ovat itse asiassa virastoja, jotka eivät kuulu hallituksen alaisuuteen, ja ne eivät ole, voi olla mukana alueiden kehityksen, kehityksessä. Ja meillä on 41 maakuntaa Romaniassa. ne ovat melko pieniä mm, alueellisia yksikköjä, jotka eivät voi alueellisia ohjelmia toteuttaa. Eli nykyinen Romanian hallintojärjestelmä ja eurooppalaisten projektien hyväksyntäjärjestelmä on aiheuttanut paljon hajautumista ja paljon hyödytyntä kilpailua sen sijaan, että kumppanuuksia ja synergiaa ja yhteistyötä olisi syntynyt. Eli meillä on hyvin vähän kohesiota toiminnassamme. Romanialaiset maakunnat ovat niin pieniä, että ne tietävät, mitkä niiden prioriteetit olisivat, mutta ne ovat liian pieniä hallinnoimaan vakavia alueellisia projekteja. Toisaalta keskushallinnolla on mahdollisuus hallinnoida näitä projekteja, mutta keskushallinto on liian kaukana alueesta. Tämän vuoksi me olemme suorittamassa tätä uudistusta, josta puhuin. Me tarvitsemme keskitason, jonka tulisi olla jossakin keskushallinnon ja paikallis- hallinnon välillä. Sen tulisi olla tarpeeksi lähellä paikallishallintoa, jotta se tuntisi sen ongelmat, mutta tarpeeksi korkealla tasolla, jotta sillä olisi yleinen näkökulma kehityksestä ja jotta se voisi osallistua näihin integroituihin kehitysprojekteihin. Tällä hetkellä byrokratia on melko suurta ja tämän vuoksi alueellistamiseen tulee liittää keskittämisen purkua, jotta voisimme tuoda viranomaiset hallinnon lähemmäs paikallishallintoa ja kansalaisia. Meidän tulee antaa paikallistasolle kompetensseja, jotta ne voisivat menestykkäästi hallinnoida näitä projekteja ja tarjota laadukkaita palveluja kansalaisille. Kattavan kokonaisnäkökulman hallinnointi, joka vastaa Euroopan 2020 strategiaa. Tämä strategiahan pohjautuu strategisiin ohjelmiin, on jotakin, minkä voimme toteuttaa vain, jos nämä uudet hallinnolliset yksiköt saadaan toimimaan ne, jotka me haluamme nyt toteuttaa, siis hallinnolliset alueet. Muita ongelmia, jotka mainitsisin, tai mahdollisia riskejä. Ja hyvin osuva analyysi Romanian tilanteesta tässä nykyisessä rahoitusjaksossa on Romanian hallitus toteuttanut ja me pyrimme saamaan tulevien hallinnollisten alueiden kautta parempaa työtä aikaan, jotta voisimme todella tukea kohesiopolitiikkaa. Minun viestini vara, pää, ministerinä ja alueesta vastaavana ministerinä on se, että Romania voi ottaa oppia menneisyyden virheistä. Me olemme myöskin sitoutuneita siihen, että tämä prosessi saadaan päätökseen menestyksekkäällä hyvällä tavalla ennen tämän vuoden loppua. Me pyrimme olemaan mahdollisimman valmiina kilpaan, joka alkaa ensimmäinen tammikuuta vuonna 2014 eurooppalaisten varojen absorptio kisa. Tämä ei itsessään ole tämä alueellinen uudistus mikään itseisarvo. Me emme tee sitä sen itsensä takia tämän prosessin ja tämän toimen tavoite on se, että meillä olisi toimiva rakenne, hyvin määritelty ja hallinnoitu rakenne, joka tekisi Romaniasta hyvin tasapainoisen kehittyvän maan ja tarjoaisi kansalaisille mahdollisuuksia saavuttaa parempi elintaso. Mitä tulee niihin päätäntävaltoihin, joita hallitus aikoo jakaa näille uusille hallinnollisille alueille. Ne koskettavat eurooppalaisten varojen käyttöä, terveydenhuoltoa, koulutusta, infrastruktuuria, alueellista infrastruktuuria, alueellista turismia, alueellista hallintoa, ympäristönsuojelua, maanviljelyä, hätätilanteita, kulttuurin tukemista ja korkean tason urheilua. Miksi me haluamme saattaa tämän projektin sitten päätöksen ennen vuoden loppua. Siksi, että me haluamme saada aikaan hyvin korkean tason eurooppalaisten varojen absorptioon. Ja tällä hetkellä järjestelmä on meitä vastaan. Me emme halua menettää tätä mahdollisuutta, sillä toisaalta me olemme toista ensimmäistä vuotta hallituksessa ja tämä on meille nyt hyvä aika toimii ja kansalaiset tulevat hyväksymään tällaisen syvällisen uudistuksen helpommin. Ja toisaalta mahdollisuus toteuttaa järjestelmä uudistus tänä vuonna ennen uuden monivuotoisen rahoituskehyksen alkua tarkoittaa sitä, että me pyrimme saattamaan oman organisaatiomme tulevaa monivuotoista rahoituskehystä vastaavaksi. Tiedämme, että jos tämä uudistus epäonnistuu ennen vuoden loppua, me joudumme odottamaan seuraavat seitsemän vuotta ennen kuin saamme uuden mahdollisuuden. On hyvin vaikea uskoa, että eurooppalaiset viranomaiset hyväksyisivät sen, että seuraavana rahoituskautena Romania jälleen kerran uudistaisi hallinnollista järjestelmäänsä. Romania tarvitsee hallinnollisia alueita myös jotta se voisi nopeasti integroida Euro, integroitua eurooppalaisen alueiden verkostoon. Mielestäni tämä on tärkeää, sillä meidän tulisi voida tehdä paremmin yhteistyötä eurooppalaisten yhteistyöprojektien puitteissa. Ja tämä alueellistaminen liittyy vallan hajauttamiseen, Tämä on jotakin, mitä alueviranomaiset Romaniassa ovat erittäin kauan aikaa odottaneet. Kukaan alueellista viranomaisista Romaniassa ei ole kovinkaan helpossa tilanteessa, kun heidän valinneet ihmiset huomaavat, että kääntyessään kaupungin johtajan tai maakunnan johtajan puoleen. Nämä eivät voi toimia, koska heillä ei ole riittävää toimivaltaa tai rahoitusta. Vallan keskittyminen Bukarestiin, keskushallintoon on huono asia, ja nyt meidän tulisi hajauttaa valtaa, suorittaa tämän tyyppistä vallan uudelleenjakoa. Tämä prosessi tulee vapauttamaan paljon resursseja ja paljon potentiaalia potentiaalia, joka valitettavasti on ollut käyttämättä tähän asti. Alueiden muodostamiseen ja sen aikataulun liittyen hallitus on luonut virallisen neuvotteluaikataulun ja Töitä on tarkoitus jatkaa näissä puitteissa. Meillä on asiantuntijaryhmä, jossa on Romanian akatemian henkilöitä, professoreja, kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita, alue, hallinnon edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia. Ja minun ministeriöni johtaa tietyllä tavalla tätä asiantuntijaryhmää. Ryhmä aloitti hyvin syvällisen analyysin ja pyrki tunnistamaan, miksi Romanialla on niin suuria vaikeuksia ottaa vastaan eurooppalaisia varoja. Miksi me emme vuoden 2007 tavoitteita onnistuneet saavuttamaan, eli sitä, että eri kehitystasojen erot maan sisällä saataisiin tasoitettua. Kun ajattelemme näitä aluehallintoja, ja kriteerejä, joita niiden luomiseen tullaan käyttämään. Alueiden hahmottamista ei tehdä poliittisin kriteerein, emmekä myöskään tule tarkastelemaan etnisiä kriteerejä, kun hahmotamme nämä alueet. Pääkriteerit tulevat olemaan toiminnallisia. Kaikki kriteerit, joita me otamme mukaan, perustuvat matemaattiseen malliin – eurooppalainen yleisö ja romanialainen yleisö tulevat näkemään, että tämä projekti perustuu hyvin vakavaan, hyvin syvälliseen analyysiin. Me tiedämme, että tämä ei ole työ, jota teemme vain vuoden tai parin vuoksi. Tämä ei ole mikään poliittinen, puoluepoliittinen hanke. Kyseessä on koko maata koskettava hanke. Ja tarkoitus on antaa kansalaisille mahdollisuus elää paremmassa maassa. Haluaisin myöskin kiinnittää huomioon siihen, että me tulemme olemaan jatkuvasti yhteyksissä Euroopalla, Euroopan toimielinten edustajiin, sillä mielestäni on tärkeää, että Euroopan unionin edustajat saisivat oikeaa tietoa meidän suunnitelmistamme ja siitä, mitä haluaisimme toteuttaa. Minä olen pyytänyt apua ja olen listannut monia kollegojanne joilla on paljon tukea kokemusta alueellistamisesta. Ja haluaisin antaa teille sellaisen viestin, että olemme sitoutuneet saattamaan tämän prosessin loppuun tämän vuoden loppuun mennessä ja tulemme toteuttamaan tämän projektin Romanian kansalaisten hyväksi ja siksi, että Romania voisi olla täysin jäsen Euroopan unionissa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa varapääministeri. Niin, tällä lipsahdus johtuu kulttuurisesta taustasta, niin varapääministereitä oli tapana kutsua pääministereiksi. Ja nyt haluan antaa unionin rahoituksesta vastaavalle ministerille puheenvuoron. Olkapa hyvä. Gentlemen. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Haluaisin kiittää teitä tästä keskustelun mahdollisuudesta koskien kohesio rahaston varojen käytön mahdollisuudesta Romaniassa. Varojen absorption parantaminen on keskeisin tavoitteemme. Viime vuoden joulukuussa ministeriö, joka vastaa tästä absorptiosta, perustettiin ja se vastaa operatiivisten ohjelmien koordinoinnista tekemällä tiivistä yhteistyötä eri elinten ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Me olemme luoneet joka ohjelmalle oman ryhmän, jotta voimme tehdä tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa, parantaa myöskin ohjelmien täytäntöönpanoa ja toimia mahdollisimman nopeasti heti, kun ongelmia ilmenee. Lisäksi ministeriön tehtävänä on keskustella hallinnossa keskeisten toimijoiden kanssa, joiden tuella voidaan absorptio nopeutta lisätä, keskustella yhteisrahoituksesta, yksinkertaista menettelyä ja tehostaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä. Mitä tulee horisontaaliseen koordinointiin, niin minä olen tehnyt tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa ja myöskin muiden instituutioiden kanssa, jotka ovat vastaas, vastuussa muun muassa julkisista hankinnoista. Tähän asti ongelmana on ollut varojen saamisen keskeytykset, mutta nyt on ryhdytty jo toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että hankkeille varatut varat voidaan todellakin maksaa. Kuten te tiedätte, meillä on ollut julkisen hankintasektorin puolella suuria ongelmia ja tämä on johtanut siihen, että kolme ohjelmaa on keskeytetty vuosina 2009-2011 välisenä aikana. Mutta kun olemme ottaneet käyttöön kestäviä toimenpiteitä, niin se on johtanut tilanteen parantumiseen. Vuoden 2012 alkupuolella olemme yhteistyössä komission kanssa sopineet uudistusohjelmasta. Kansalliset viranomaiset, jotka ovat vastuussa julkista hankinnoista, eli hankintavirasto ja yksikkö, joka vastaa julkisten hankintojen koordinoinnista ja valvontajärjestelmien käytöstä ja ex ante avun antamisesta. Olemme ryhtyneet siis toimenpiteisiin hallintoviranomaisten hallintotyön tehostamiseksi unionin määräysten mukaisesti. Hallintoviranomaisten ja kansallisten viranomaisten yhteistyön tehostamiseksi – olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta todellakin panostetaan sisältöön. Haluaisin korostaa, että tämän toimenpiteen hyvät puolet ovat jo nähtävissä. Erityisesti mitä tulee hankita menettelyihin ja varojen käyttöön. Mitä tulee hankintaongelmiin, niin me olemme keskittyneet juuri eturistiriita kysymysten käsittelyyn. Lainsäädännössämme on määräyksiä, jotka liittyvät juuri eturistiriita-ongelmiin ja myöskin sanktiojärjestelmiin. Viimeisen vuoden aikana tässä suhteessa on tehty voimakkaasti töitä, mikä osoittaa, että me olemme todellakin sitoutuneita järjestelmän tehostamiseen juuri myöskin toimeenpano puolella. Hallintoviranomaisten toimissa pyritään keskittymään juuri siihen, että eturistiriita ongelmia tai petostapaukseen pääse ilmenevään. Ja tarkoituksenamme on ratkaista nämä eturistiriita- ja e, ex-ante-kysymykset tätä kautta. Lisäksi julkisiin hankintoihin liittyvät eturistiriita ongelmat ovat olleet käsittelyssä – ja komission kanssa olemme myöskin puuttuneet niihin ongelmiin, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Ja Romania on myöskin hyväksynyt komission esittämän mallin. Ja tässä vaiheessa me olemme tiedottamassa komissiota kaikista toimenpiteistä, joista sovittiin erityisesti, mitkä liittyvät horisontaalisiin ja ohjelmakohtaisiin kysymyksiin. Olen varma siihen, että siitä, että komissio tulee tarkastelemaan näitä tehtyjä toimia ja että toimet voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti. Tarkoituksena toimia myöskin siten, että meillä on mahdollisuus päästä käyttämään uuden ohjelmakauden tarjoamista varoista la- toimimalla kumppanuusohjelman mukaisesti. Työryhmä tasolla töitä on Keskitettyä tarkoituksena on laatia yksityiskohtaiset analyysi, analyysit ja katsoa, miten voidaan vastata näihin komission asiakirjassa esitettyihin kommentteihin. Me olemme myöskin laati, perustaneet kumppanuussopimukseen perustuvan instituutioiden välisen sopimuksen, johon osallistuvat erinäiset tahot, joiden tehtävänä on varmistaa, että keskeiset alakohtaiset toimijat voivat osallistua itse ohjelmointiprosessiin. Avoimuuden periaatteen noudattaminen on ollut keskeisellä sijalla ja tähän mennessä parlamentin esittämät äh, ehdotukset eivät ole aiheuttaneet meille mitään ongelmia. Mitä tulee ex ante ehdollisuuteen, niin äh, olemme toimineet tältä pohjalta ja me tulemme myöskin ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja kunhan Kaikista hankkeista on keskusteltu hallintotasolla, niin siinä vaiheessa voidaan päästä sitten käytännön tasolle tässä ohjelmien toteuttamisesta. Mikäli teillä on jotain kysyttävää, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia ja kollega Luhan aloittaa keskustelun. Uh, Kun tänään on syntymäpäiväni niin ajalla kiltti vieraille, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Me pidämme arvossa teidän läsnäoloa täällä. Uskomme, että on hyödyllistä, että on kommunikaatiota Euroopan lainsäädäntäjien ja Romanian hallituksen välillä, riippumatta siitä, mitä puolueita he edustavat. Ja me tarvitsemme yhteistä rintamaa silloin, kun on kysymys eurooppalaisten varojen vastaanottokyvystä. Ja voin todeta, että meidän pitäisi selviytyä virheistä ja vaikeuksista, jotka ovat olleet kiusana Romanian poliittisella areenalla ja päästä yhteisiin tuloksiin ja yhteisiin konsepteihin. On erinäisiä ongelmia, jotka liittyvät nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen, samoin kuin seuraavaan rahoituskehykseen, josta käydään keskusteluja Euroopan toimielimissä tällä hetkellä. Minulla on kolme kysymystä teille. Ja siis minulla on lukuisia kysymyksiä, mutta aion tarttua vain kolmeen konkreettiseen asiaan. Ensinnäkin tämä N plus 3 sääntö, joka on neuvoston päätös 7. helmikuuta, ja jossa pyydetään poikkeusta tähän säätöön Romaniaa ja Slovakiaa varten, mikä merkitsisi sitä, että 4,5 tai 7 miljardia euroa olisi mahdollista saada vastaanotettua. Syyt ovat tunnettuja sekä kansallisella että Euroopan tasolla – Aamulla me kävimme keskustelua komission sen Haanin kanssa ja kysymme häneltä samaa kysymystä ja komission kysyttiin, mikä olisi komission lähestymistapa näiden kahden maan osalta, jotka ovat pyytäneet tätä poikkeusta. Ja näyttäisi siltä, että ei valitse yksimielisyyttä komissiossa tai kuten komission jäsen totesi, pelkästään hän tukee pyyntöä, joka nämä kaksi maata ovat esittäneet. Kaikki muut komission jäsenet ovat sitä vastaan. Joten konkreettinen kysymys kuuluu, mitä Romanian hallitus aikoo tehdä ollakseen menestyksekäs tässä poikkeusmääräyksessä, jotta päästäisiin N plus 2 N plus 3, jotta olisi mahdollista enemmän ottaa vastaan eurooppalaisia varoja. Sitten tekninen kysymys. Kun teistä tuli tämän hallituksen jäseniä, Romanian vastaanottokyky oli 7 prosenttia. Ajatellen, että sopimusten mm, aste kuitenkin oli 70 prosenttia. Vuodessa toitte korottaneet vastaanottokypyä vain 3,4 prosentilla. Meidän kantamme katsottuna on todella suuri kuilu 78 prosentin välillä, joka on sopimusten aste, ja yhden vuoden menestyksen välillä, johon nykyinen hallitus on päässyt ajatellen tätä vastaanottoa kyvyn tasoa, mitä tulee eurooppalaisiin varoihin. Ja lopuksi, sunkaan vähäisimpänä asia, joka on hyvin niin tärkeä meidän maallemme, on Kansainvälisen valuuttarahaston sopimus, josta on tehty sopimus Euroopan komission kanssa, on erinäisiä konkreettisia elementtejä, konkreettisia kysymyksiä, jotka liittyvät yhteisrahoituksen lisäämistä 25 prosentista 90 prosenttiin aluepoliittisista rahastoista ja 100 äh, prosenttiin maansoturahastoista, joten me emme puhu uudesta sopimuksesta, uudesta luottosopimuksesta, Haluaisimme tietää, aikooko nykyinen hallitus tehdä uuden sopimuksen kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan komission kanssa ehkäisevän sopimuksen, jos ymmärrätte oikein. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Konstanze Kreil seuraavana. Ganz herzlichen Dank. Das war... Sydämelliset kiitokset. Tässä on kuultu jo lukuisia kysymyksiä, joten herää kysymys, että löytyisikö sieltä tilaa vielä yhdelle kysymykselle minun puoleltani. Olin iloinen kuullessani tästä erittäin kunnianhimoisesta hallitusohjelmasta uusien hallintoalueiden luomiseksi. Kaksi kysymystä tähän liittyen. Ensinnäkin seuraava. Teidän täytyy tietenkin valmistella myöskin tulevaa tuke, tuku, tukikautta ja muuttaa koko järjestelmän rakennetta. Miten aiotte tämän toteuttaa? Miten aiotte alueiden kanssa työstää toiminnallisia ohjelmia, jotka olisivat EUn mieltymysten mukaisia? Me olemme keskustelleet näistä kysymyksistä jo kolmikantan neuvotteluissa. Tarkoituksena on soveltaa tätä kunnianhimoista kumppanuusperiaatetta. Eli miten aiotte alueiden kanssa tämän toteuttaa. Toinen kysymys kuuluu, että käytännössähän te olette luomassa uutta rakennelmaa ja mikäli ymmärsin oikein, niin sitä kautta hallinnoidaan myöskin operatiivisia ohjelmia. Kyse on siis hajauttamistoimista ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitse paljon hallinnollista henkilökuntaa, jotka joka on ajan tasalla toiminnasta. Miten aiotte tämän hallintotyön käytännössä järjestää, ottaen huomioon komission rahoitusmahdollisuudet, jotta todellakin voidaan varmistaa, että seuraavan rahoituskauden alku olisi mitä parhain. Kiitoksia. I would like to ask... Kiitoksia. Seuraavana Cornelia Ernst. Ja ehkäpä hänen jälkeen sitten ministereille vastausmahdollisuus ja sitten siirrytään toiselle kierrokselle. Kiitos. Teidän esitystenne sen perusteelta voisi päätellä, että Romania on nyt murrosvaiheessa ja että hallinnon alueen tapahtuvassa suuria muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet jopa demokratiaan. Me tunnemme tällaista. Meillä on, meillä on tämä kokemus Itä-Saksasta, joudumme tekemään saman lyhyessä ajassa, että tunnemme ongelmat. Ja ensimmäinen kysymykseni kuuluisikin tässä hallinnollisessa murrossa, joka vaikuttaa valtaisesti aluepolitiikkaan, mitä tukea siinä tarvittaisiin, mitä tukea te saatte EU-sta? Se, mikä tarvitsisi tukea nimenomaan, voisi olla sitä, että saataisiin sellaisilta mailta, joissa on samantyyppisiä rakenteita kuin teillä, voisi olla tärkeää Ehkä tästä voisitte sanoa jotakin. Toinen asia. Te puhuitte vaikeuksista, jotka liittyvät tähän yhteisrahoitukseen. Nyt on puhuttu jo siitä, minkä on yhteisrahoitus tulevissa ohjelmissa. Uskotteko, että ohjelmat voidaan jo saada ratkaistua tällä tulevalla tukikaudella? Saatteko hallintaan tilanteen yhteisrahoituksen osalta, mitä olette tehneet tilanteen parantamiseksi. Sitten tiedätte, että me olemme käyneet suuria keskusteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja että parlamentti on ottanut kantaa sitä vastaan. Haluaisimme mielellämme tietää, mikä on teidän näkemyksenne monivuotisesta rahoituskehyksestä ja, voi, ja mitä vinkkejä te voisitte antaa tulevia neuvotteluja varten parlamentin ja neuvoston välillä. Thank you. Paljon kiitoksia. Haluaisivatko ministerit nyt vastata? Olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Pyrin vastaamaan niihin ehkäpä ministeri Teodorovic voisi vastata osan kysymyksistä sekä Romanian hallituksen että presidentin täytyy tehdä yhdessä töitä, jotta lupaus, joka annettiin sekä Romanialle että Slovakialle äh, Eurooppa-neuvostossa, toteutuisi. Me haluamme erittäin vahvasti komission asiantuntijoiden löytävän teknisen ratkaisun siihen, että tämä lupaus täytettäisiin. Me emme usko, että tuleva muutos asetuksessa olisi mahdollinen. Tämä oli hyvin korkean tason poliittinen päätös. Ja me teemme yhä ponnistuksia samoilla linjoilla jonkin, jonkin ajan kuluttua tapaamme komission jäsen Haanin, niin tulemme puhumaan hänenkin kanssaan tästä kysymyksestä ja mahdollisuuksista löytää parempi ratkaisu. Joka tapauksessa Romanian tulee jatkaa kaikkien niiden toimien toimeenpanoa, joista on päätetty, jotta varojen vastaanottokyky paranisi. Mahdollinen Euroopan komission kansainvälisen valuuttarahaston ja Romanian välinen sopimus on mahdollinen. Tämä ei välttämättä riity siihen, että me tarvitsemme rahaa, mutta nämä kolme osapuolta ovat käyneet tammikuussa neuvotteluja ja suunnitteluasiakirja on laadittu, jossa Romanian hallitus sitoutuu realistisiin tavoitteisiin. Nämä ovat aivan tarpeellisia. Me emme tehneet näitä sitoumuksia vain siksi, että haluaisimme luvata Euroopan komissiolle tai IMFlle jotakin, vaan koska me tarvitsemme näitä uudistuksia. Luonnollisesti tämä on Romanialle erittäin tärkeää. On tärkeää, että meillä on sopimus kansainvälisten instituutioiden kanssa, sillä tämä antaa meille lisää uskottavuutta. Tämä auttaa myöskin meitä saamaan parempia ehtoja, kun lainaamme rahaa kansainvälisiltä yksityisiltä markkinoilta, mutta myöskin tämä vaikuttaa niihin rakennemuutoksiin ja uudistuksiin, joita Romania todellakin tarvitsee liittyen tässä edustaja Kratsin kysymykseen voisin sanoa, että asiantuntijoiden määrä, joka vaaditaan, että tulevat hallinnolliset alueet toimisivat oikein ähm, eurooppalaisten varojen vastaanoton suhteen. Ei minä usko, että tämä asiantuntijoiden määrä itse asiassa on kovinkaan korkea. Valitettavasti Romaniassa ei ole näitä asiantuntijoita tällä hetkellä. Ähm, he tekevät äh, alueellisissa virastoissa töitä ja tällä hetkellä nämä virastot ovat välikäsiä kansallisissa uudistusohjelmissa. Eli siis meillä on kyllä näitä asiantuntijoita ja näitä rakenteita olemassa ja me pidimme sen mielessä, kun aloimme suunnitella näitä hallinnollisia alueita. Ja me tulemme myöskin kehittämään näitä olemassa olevia rakenteita toimintaohjelmien puitteissa. Mitä sitten tulee tuleviin ohjelmakausiin, uskon, että tulevina päivinä hallitus tulee saattamaan suunnitelmansa päätökseen ja välittämään ne komissiolle. Alueilla tulee olemaan hallintoviranomaisten toimivaltaa ja uskon, että voin vakuuttaa, toivon, että voin vakuuttaa komission kollegamme tästä päätöksestä niin, että vuosina 2017, ehkäpä vuonna 2016kin, nämä rakenteet, kun ne kehittävät hallinnollista kapasiteettiaan, muuttuvat varsinaisiksi hallintoviranomaisiksi. Meidän tulee hyvin varovaisia tässä siirtymä vaiheen prosessissa niin, että me missään tapauksessa vaaranna eurooppalaisten varojen vastaanottokykyä. Tässä puhumme rakenteista, jotka työllistävät erittäin asiantuntevia toimijoita ja kansallinen ohjelma, jota minun ministeriöni hallitsee, sisältää hyvin paljon eri ohjelmia. Meillä on lähestulkoon sataprosenttinen eh, taso ja myöskin erittäin hyvä varojen vastaanottokyky. Tämä osoittaa sitä, että meillä on erittäin pätevää väkeä töissä. Sitten liittyen alueellisten eh, aluehallinnon rooliin kumppanuussopimusten rakentamisessa. Kaikki alueelliset paikalliset toimijat, eh, alueelliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, ammattijärjestöt, kaikki nämä tahot tullaan pitämään ajan tasalla kes- neuvottelujen kulusta niin, että vuoden 2013 aikana näillä tahoilla tulisi olla valmius alkaa ottaa vastaan varoja mahdollisimman nopeasti vastaan, kun seuraava monivuotinen rahoituskehyskausi alkaa. Sitten vastauksen seuraavana kysymykseen todellakin uudelleen. Järjestelyt näissä hallinnollisissa kysymyksissä ovat melko monimutkaisia ja vaikeita. Ja meillä on ollut paljon keskusteluja kollegoiden kanssa muista jäsenmaista. He ovat ystävällisesti tarjoutuneet auttamaan meitä ja toivomme, että huhtikuun puolen välin jälkeen voisimme aloittaa seminaarien ja työryhmien järjestämisen sellaisten, joihin osallistuisi asiantuntijoita myös muistakin maista. Tässä ajattelin itävaltalaisia, ranskalaisia ja saksalaisia asiantuntijoita esimerkiksi. Tarvitsemme tätä asiantuntijuutta, sillä esimerkiksi näin monimutkaisen prosessin aikana niiden riskien lisäksi, joita me olemme ajatelleet, muita riskejä saattaa ilmaantua. Me emme tässä pyri keksimään pyörää uudelleen, haluaisimme ennemminkin oppia muiden jäsenmaiden kokemuksesta. Äh, sitten yhteisrahoitusmahdollisuuksiin liittyen me haluaisimme luoda mekanismin, joka korvaisi tämän takaisinmaksumekanismin niin, ettei tuen saajan enää tulisi hakea etumaksua varten rahoitusta ja sitten lähettää meille laskua ja odottaa takaisinmaksua, vaan että tuen saaja lähettäisi tarvittavat kirjat, me kävisimme ne läpi ja maksaisimme sitä muutaman päivän kuluttua tuen saaja itse voisi maksaa. Eli paikallishallinnon ei enää tulisi etsiä varoja muualta, jotta se voisi kattaa tämän ajan jakson, jona se odottaa takaisin maksua. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia, sillä kaikkein suurin syy sille, miksi paikallisviranomaiset eivät ole löytäneet tarpeeksi yhteisrahoitusta, on juuri se, että heidän täytyy löytää rahoitus etumaksulle ja sitten odottaa sen takaisin maksua valtiovarainministeriöstä kollegamme ovat tarkastelleet mahdollisuutta ottaa pankki mukaan näiden projektien rahoitukseen ja neuvottelut ovat melko pitkällä. Jos ne tuottavat tulosta, me voimme saada rahoitusta ajoissa ja viedä näin taakkaa pois paikallishallinnon harteilta. Me olemme myöskin aloittaneet uudistusprosessin, joka pitää sisällään paikallisia rahoittajia. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin selvät säännöt liittyen kulustandardeihin. Lopputarkoituksena on se, että varoja käytettäisiin paremmin ja että jäljelle jäävät summat jaettaisiin paikallis budjetteihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä jäljelle jäävä osuus, jota ei nykyisin käytä kovinkaan hyvin, menisi myöskin yhteisrahoitukseen. Me olemme melko tyytyväisiä parlamentin päätökseen. Minun täytyy sanoa, että meille tämä päätös on hyvin suotuisa. Ajattelen nimenomaan mahdollisuutta toimia joustavasti talousarvion suhteen me olemme hyvin tyytyväisiä tähän joustavuuteen ja toivomme, että kolmikantaneuvottelut tulevat tuottamaan tulosta. Ja toivomme, että saamme talousarvion aikaan. Ja kollegani halusi myöskin vastata kysymyksiin. Niin, minä halusin puhua tästä N plus kolme säännöstä. Me käymme keskusteluja Euroopan komission kanssa ja pyrimme määrittämään mekanismin, joka mahdollistaisi N plus 3 mekanismin soveltamisen Romanian ja Slovakian tapauksessa. Toisaalta teemme kaikkemme, jotta tämän vuoden lopussa meillä saisimme 6,5 miljardin suuruisen määrän laskuja niin, että voisimme välttää seuraukset, joten teemme parhaamme, jotta samalla aikaan riittävästi maksuja, jotta voidaan välttää vis-a-vis de plus 3, care să fie aplicat în situația României. Jotta voisimme löytää tavan, jolla voidaan soveltaa N plus kolme mekanismia sekä Romani-Slovakian tapauksessa. Mitä tulee sitten sopimus, aktekoasteeseen, joka on 78,8 prosenttia viime vuonna, tässä pitäisi olla käytännönläheisempi lähestymistapa. Meidän pitäisi tarkastella julkisia hankintoja ja niitä koskevia sopimuksia, ei rahoitussopimuksia, koska minulle se on se, mikä antaa vakuuden siitä, että maksuennuste on relevantti ja lähellä todellisuutta. Se, että on 78 prosenttia sopimuksia, eli rahoitussopimuksia, jotka on allekirjoitettu tuen saajien kanssa, mutta tärkeää on, että että tapahtuu julkisia hankintoja, koska se merkitsee sitä, että voidaan ennakoida sitä, minkä tasolla maksumäärät tulevat toteutumaan. Lisää kasvun noin 30 prosenttia vuoden alusta lähtien, joka merkitsee sitä, että voimme toivoa, että tämän vuoden lopussa me pystymme saavuttamaan tavoitteet, jos pidämme kiinni muutamasta tärkeästä elementistä, kuten yksinkertaistaminen, lisätty avoimuus kautta kaikkien rahastojen hallintomenettelyjen osalta se, että ei suvaita minkäänlaisia eturistiriitoja, korruptiota ja, ja tiukkoja menet- toimia, jos tällaista sattuu tapahtumaan. Ja sitten tietysti muutos mentaliteetissa siinä mielessä, että jokainen järjestelmän osa ymmärtää ottaa vastuuta, että jokainen järjestelmän jäsen on vastuussa päätöksistä – koska päätöksien tekemättä jättäminen on parempaa kuin se, että ei tehdä mitään päätöksiä, vähempää kuin se, että tehdään jokin päätös. Mitä tulee sitten tähän mm, hajauttamiseen, desentralisaatioon, se välttämättä ei merkitse sitä, että meidän täytyy lisätä ihmisiä, jotka työskentelevät järjestelmän puitteissa. Kuten varapääministeri totesi, meidän on löydettävä tasapaino sen osalta, miten paljon ihmisiä työskentelee eri yksiköissä ja miten tehokkaita ne ovat. Saman aikaan pitää tietysti ajatella myös koulutusta ja henkilöstön valmistamista toimimaan eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti. Euroopan komissio on antanut tukea ja toivottavasti antaa sitä edelleen, ja se on meille hyvin tärkeää. Me voimme todeta, että Euroopan komissio on ollut apuna, kun olemme tarvinneet apua, ja toivomme, että tämä tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Meillä on säännöllistä vuoropuhelua tässä mielessä. Ja minä haluaisin lopuksi vielä sanoa vielä muutaman sanan yhteisrahoituksesta. Haluaisin todeta, että on tarvetta mutta lyhentää määräaikaa siitä hetkestä, jolloin lasku maksetaan suhteessa siihen hetkeen, jolloin pyydämme korvausta Euroopan komissiolta. Ja toinen asia on sitten, joka on tärkeä, on se, että tulevissa operatiivisissa ohjelmissa pitäisi olla rahoitussuunnitelmia, mitä tulee kiertäviin rahoihin tai jotka antaisivat mahdollisuuden sille, että tuen saajat sekä paikalliset että alueelliset viranomaiset voisivat saada välttämättä tukea hakemusten valmistelussa samoin kuin eh, rahoitustarpeissa niin, että tämä rahoituksellinen eh, taakka poistettaisiin heidän hartioiltaan. Tämä on integroitu lähestymistapa. Haluaisin myös mainita sen, että Kuten mainitsin, budjettivalvontavaliokunnassa maaliskuun loppumennessä lähetämme toimintasuunnitelman sekä Euroopan komissiolle että Euroopan parlamentille. Ja tuo toimintasuunnitelma sisältää kaikki toimenpiteet, joihin Romanian hallitus aikoo ryhtyä vuoden 2013 aikana. Toisaalta, jotta saadaan kurottua umpeen menetettyä aikaa ja lisättyä vastaanottokykyä ja toisaalta, että on toimenpiteitä, jotka valmistelevat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten meitä vuodesta 2014 vuoteen 2017. Kiitoksia. Petru, muistetaan kyllä, että se on syntymäpäivä, mutta puoli minuuttia olikinpas hyvä. Pentru a fi, pentru a fi complet. Kiitoksia. Haluaisin täydentää. Komission jäsen mainitsi tänään ettei ole kovinkaan todennäköistä, että tämä derogaatio hyväksyttäisiin, mutta komission jäsen sanoi, että hän olisi avoin tarkastelemaan toisenlaisia ehdotuksia Romanian hallitukselta niin, että se voisi ottaa vastaan rahaa, rahasummia tämän vuoden loppuun mennessä. Minkälaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tämän 4,5 miljardin vastaanoton suhteen olisi? parlamentar. Vă doresc multă sănătate și viață. Kiitoksia edustaja Luhan. Toivotan teille onnea menestystä Euroopan parlamentin jäsenenä. Me todellakin toivomme, että komissio löytää teknisen ja lainsäädännöllisen ratkaisun, jotta N plus 3 lupauksesta voitaisiin pitää kiinni. Me etsimme paraikaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja ne tulemme esittelemään sitten komission jäsenille Haanille. Uh, niin mitä tulee neuvoston päätelmiin, että tulkitsemme ne oikein, niin päätelmät ovat suhteellisen selkeät. Eli N plus 3 sovelletaan kaikkialla ja kaikkiin. Slovakia ja Romania mainitaan nykyisen ohjelmakauden osalta ja komissiota on pyydetty neuvoston taholta tarkastelemaan sitä, että miten voitaisiin välttyä sellaisen tilanteen syntymiseltä, että Romanian ja Slovakian osalta mitään leikkauksia ei tarvitaisi toteuttaa vuosina 2007-2013. Eli neuvosto todellakin haluaa, että komissio tarkastelee kaikkia mahdollisuuksia, jotta Romanian ja Slovakian osalta kuluvalla kaudella varojenkäyttöä ei pitäisi leikata ilman, että asetustekstiä pitäisi muuttaa. Näin minä olen tämän asian tulkinut. Katsotaan, miten komissio toimii. Sitten vielä viisi puheenvuoropyyntöä ja kymmenen minuuttia on aikaa käytössä. No minuuttia pidempiä puheenvuoroja ei pitäisi tulla, jos haluamme saada vielä ministereiltä vastauksia. Nikos ja Viktor, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen ymmärtänyt, että pyritte kovasti uudistamaan, yritte uudistaa koko maan hallintorakennetta, mutta mutta samaan aikaan teidän pitää kuitenkin valmistautua myös seuraavaan tukikauteen. Ja hallituksen valtion uudistaminen muuttaa koko kulttuuria eri hallinnon yksiköissä ihmisten parissa, jotka elävät alueilla. Heidän täytyy myös tukea näitä muutoksia. Ja haluaisin mielelläni tietää, uskotteko, että tehdään selvitys asiasta, jotta nähdään ylipäätään, mihin suuntaan ollaan menossa asiassa. Nimittäin Kreikassa me olemme tehneet samanlaisia, saaneet samanlaisia kokemuksia, aikomukset ovat olleet hyviä, mutta käytännön toimeenpano on se, missä sitten on ollut ongelmia. 2010 me toteutimme hallinnollisia uudistuksia, mutta alueelliset hallintotahot eivät vielä ole vielä ottaneet täysin täyttä vastuuta ja ongelmat ovat hyvin mutkikkaita, enkä vielä ole täysin ymmärtänyt, miten tätä nyt aiotte tehdä. Jos vastaanottajat esittävät laskuja ja saavat rahaa, jolloin tässä tietysti myöskin olla mukana pankkien. Ja tässä on siis kysymys sitä, miten korkeita ovat korot, joita tästä seuraa. Ovatko nämä kansallisia varoja vai, vai myöskin varoja pankkijärjestelmästä? Jos pankkijärjestelmä on osallisena, miten voidaan huolehtia siitä, että vastaanottajat nopeasti saavat maksun? Thank you, thank you so much, Danuta. Now I... Kiitoksia paljon, kiitoksia. Nyt puhun romaniaa. Olen tyytyväinen kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että tämä on ennen näkemätöntä täällä. Meillä ei ole vain yhtä, vaan kaksi ministeriä valiokuntamme edessä. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että kieli, joka vaikuttaa olevan kielletty Bukarestissa. Alueellinen uudistus muuttuu maassani viranomaisten käyttämäksi yleiseksi kielenkäytöksi. Tämä on minun maani intressien mukaista. Haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Minulla on kaksi kysymystä. Tiedän, että komissio on varoittanut Romanian hallitusta jäädytyksistä liittyen korruptioon ja petosten suureen riskiin. Mitä hallitus tekee institutionaalisella tasolla, jotta se voisi petoksia estää mahdollisimman hyvin? Ja toisekseen, kuinka Euroopan parlamentti voisi tukea ponnistuksia, joita jäsenmaat tekevät, jota Romania tekee uudistustensa seksi aikaan tänä vuonna. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana Katrin Bever. And I'd be interested... Niin ihan lyhyesti. Haluaisin kuulla teidän kommenttejanne makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Miten se sopisi teidän suunnitelmiinne? Thank you. We now... Paljon kiitoksia. Seuraavana Josef Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi nämä kaksi arvokasta rovanilaista vierasta. Minä olen ollut teidän kanssaan yhteydessä vuonna 2004 ja vuonna 2008, kun olin läänin äh, neuvoston puheenjohtaja he olivat kumpikin silloin ministereitä, joten meillä on siis yhteistä taustaa. Ja jos me haluamme edistää eurooppalaisten varojen vastaanottoa Romaniassa, ja haluaisimme myöskin edistää Romanian talouskehitystä kokonaisuudessaan on asioita, joista haluaisin esittää kommentteja. Ensinnäkin tämä alueellistaminen. Haluaisin onnitella varapääministeriä Vastuu on todellakin suurta, mutta tähän on ryhdyttävä tänä vuonna ja tämä on toteutettava hyvin nopeasti. Ajattelen ennen kaikkea sitä, mitä Konstantse Kreel totesi. Olemme valmistelemassa asiakirjoja kumppanusopimuksia varten ja operatiivisia ohjelmia varten, ja olisimme halunneet tehdä tämän jo vuosi sitten, vuonna 2012, mutta on kuitenkin ihan hyvä, että se tehdään nyt. Kokemustani pohjalta, herra varapääministeri, Romanian tulevaisuutta ajatellen pitkällä tähtäyksellä on kuitenkin löytävä parhaat mahdollisuudet ratkaisut, koska tarvitaan sitä, että ei ole päällekkäisiä hallinnollisia rakenteita. Jos Meillä on ministeriö, sitten meillä on läänit, paikalliset hallinnot kaupungin tai kunnan tasolla. Romaniassa on läänejä, joissa on alle 300 000 asukasta. Ja on paljon päällekkäisiä valtarakenteita näissä lääneissä, mikä täytyy myös ottaa huomioon. Mutta kun puhumme alueista, meidän on käytettävä sitä, mikä on ollut toimivaa. Alueellisen kehityksen virastot ovat olleet toiminnassa jo jonkin aikaa, ja ehkä meidän pitäisi moninkertaistaa niiden vaikutus. On nimittäin ero sopimusten tekemisen ja varojen vastaanottokyvyn välillä. Meidän on löydettävä ratkaisuja jotka liittyvät toimivaltaan, toimivaltaan paikallisen hallinnon tasolla siinä, miten toimeenpano toteutetaan. Siinä meillä on ongelmia. Siinä meillä ei ole asiantuntijoita. Ja jos meillä on asiantuntijoita, emme pysty säilyttämään heitä järjestelmässä ja heidän tai minkä tahansa ryhmän hartioilla, joka käsittelee eurooppalaisia varoja, on paljon vastuuta. Meidän on otettava nopeasti, koska muuten emme pysty selviytymään tästä vaiheesta. Ja minä toivon, ministeri Todorovic, että pystytte selviytymään tästä. Haluaisin onnitella teitä tekemästäni esityksestä. On selvää, että olette olleet mukana eurooppalaisten varojen hallinnoinnissa jo erinäisiä vuosia. Ja ehkä yhdessä varapääministerin kanssa te pystytte esittelemään konkreettisia askelia, jotka johtavat toimenpanovaiheeseen. Mitä ovat ne uudet vaiheet, mitä ovat ne uudet toimet, joita teillä on mielessänne, jotta voidaan lisätä vastaanottoastetta, ei vain nyt, vaan myöskin tulevan rahoituskehyksen aikana. Minä en halua, että Romania jälleen kerran hukkaa tilaisuuden. Meidän pitää katsoa kumppanussopimusta komission Hahn sanoi, että hän todellakin haluaisi jo kesäkuussa hoitaa asian. Meidän täytyy saada aikaan strategiset puitteet. Me olemme käyneet läpi eräitä alueita, ja minusta ei ole tapahtunut kovinkaan paljon kehitystä. Madame Kiitoksia. Viimeisenä edustaja Dancila. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät ministerit, teidän läsnäolollinen täällä osoittaa, että on uusi lähestymistapa, joka luo uusia yhteyksiä Euroopan parlamentin, teidän ja meidän valiokuntamme välillä. Ja myöskin uudenlainen tapa informoida kollegoja 27 jäsenmaasta. Ottaen tämän huomioon ja ottaen kuinka huomioon, kuinka suoritatte alueellista uudelleenorganisointia Romaniassa. Onko teillä suunnitelmassa palata tänne valiokuntaan puhumaan meille niin, ettei väärin tulkintaa voisi tapahtua? Läpinäkyvyyttä tarvitaan ja yhteistyötä Romanian hallituksen ja Euroopan parlamentin välillä tulisi olla. Kiitoksia. Ja sitten varapääministeri, olkaa hyvä. Încerc să sintetizez cât mai mult. Kiitos. Sallikaa minun pyrkiä olemaan mahdollisimman lyhyt sanainen. Mitä tulee julkisen hallinnon uudelleen organisointiin? Se on hyvin mutkikas prosessi. Ehkä en ollut riittävän selväsanainen ensimmäisessä esityksessäni. Me emme tee tätä minään eh, pinnallisena hankkeena, Tämä on hanke, joka on ollut käynnissä jo erinäisiä vuosia. Julkisen hallinnon instituutioiden edustajat ovat tehneet erinäisiä selvityksiä siitä, miten valanhajottamista voitaisiin toteuttaa. Ja nämä selvitykset on koottu yhteen, on pyritetty tekemään mutkikas analyysi, joka osoittaisi sen, mihin suuntaan pitäisi mennä hajauttamisessa, minkä pitäisi, millainen pitäisi olla hallinnoista alueiden tulevan arkkitehtuurin. Mitä sitten tulee tähän toiseen asiaan? Jos joku Romaniassa hyötyy ohjelmasta, jos hän haluaa saada rahaa Euroopan unionista, ensin on maksettava nämä rahat hänelle ja sitten täytyy odottaa, että saadaan rahoitus takaisin eurooppalaisista rahastoista, mutta tämä halutaan perustaa saada siihen, että saadaan aikaan lasku toimeksiannon saaneelta, niin rahaa saadaan nopeasti Euroopan unionilta. Ja sitten Euroopan Bostinaarun, herra Bostinaarun kysymys. Ongelmat, jotka Romanialla on ollut, ovat olleet seurausta lukuisista suurista virheistä. Tämän hallituksen toimenpiteet ja, ja ne, joihin tullaan tulevaisuudessa ryhtymään, Niihin liittyy se, että luodaan integroitu informaatioteknologian järjestelmä, jolla pyritään estämään eturistiriidat. Ja tämän järjestelmän kautta voi syntyä varoituksia, jos on olemassa vaara siitä, että tapahtuu joitakin eturistiriitoja. Tämä ratkaisu on hyvin selkeä. Me pyrimme vakiinnuttamaan järjestelmän, joka auttaa paikallisviranomaisia välttämään eturistiriitoja. Me kehittelemme tätä eh, kansallisen integriteettiviraston kanssa. Eh, tähän kootaan henkilökohtaiset tiedot eh, niiltä, jotka koskevat erilaisia julkisen hankinnan menettelyjä. Ja tätä kautta pyritään välttämään eturistiriitoja niin pitkälle kuin mahdollista. Ja seurauksena myöskin voidaan huolehtia siitä, että voidaan välttää rahoituksellisia ristiriitoja. Tämä merkitsee sitä, että käymme neuvotteluja Euroopan komission kanssa menettelyjen yksinkertaistamiseksi, koska on monia instituutioita, jotka valvovat rahoitusta, mutta hyvin harvoja instituutioita, jotka kantavat vastuuta. Ja tämän pitäisi muuttua. Pitäisi olla selkeä vastuu. Euroopan parlamentti voi auttaa meitä paljon näissä ponnisteluissa. Siinä, että saadaan aikaan alueellista uudelleenorganisointia. Ja kehottaisin jokaista parlamentin jäsentä, jolla on kokemusta tästä, jolla on kokemusta hajauttamisesta, auttamaan meitä, auttamaan meitä ja ottamaan osaa tähän prosessiin, joka on meidän maallemme niin kovin tärkeä. Mitä tulee sitten makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, me olemme tietoisia Euroopan parlamentin kannasta. Uskon, että tämä ehdollisuus vaikuttaa meihin kovasti, koska maat kuten Romania, meille se on kaksinkertainen riski. Herra Matula, minä tiedän, että teillä on melkoinen tausta julkishallinnossa. Me pyrimme saamaan tämän prosessin päätökseen alueellistamisen osalta tämän vuoden loppuun mennessä. Mitä tulee sitten päällekkäisyyksiin? Meillä on ministeriöiden välinen komitea, joka käsittelee tätä hajauttamista. Me tulemme päättämään, kuka tekee mitä, ja me toivomme, että voimme saada jaettua vastuuta koska kun lukuisa instituutio on itse asiassa vastuussa jostakin asiassa, esimerkiksi myöskin sitä, että kukaan ei ole vastuussa. Sitten pyrimme myöskin antamaan teille ja muille kollegoille tietoa kaikista toimenpiteistä, kaikista tavoitteista. Mutta kun aikaa nyt on vähän, nyt niin tulemme tekemään siis näin. Haluan joka tapauksessa kuitenkin kiittää siitä, että toivotte meidät tänne tervetulleeksi ja annoitte meille tilaisuuden kertoa sitä mitä olemme tekemässä ja osoittaa, mitä me olemme pyrkineet tekemään tässä hyvin tärkeässä hajauttamisprosessissa, joka on käynnissä Romaniassa. Kiitos kysymyksistä, koska se osoittaa, että se, mitä Romaniassa tapahtuu, on myös teille tärkeää. Kiitos. Yeah, on behalf of all the colleagues. Valiokunnan puolesta saanen kiittää teitä siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme suunnitelmistanne, miten aiotte tarttua ongelmiin ja osoittaaksenne sitoumuksenne uudistuksiin ja että eurooppalainen aluepolitiikka tarjoaa teille mahdollisuuksia. Me olemme tyytyväisiä tästä lähestymistavasta ja onnea menestystä tällä tiellä. Ja aina kun haluatte tulla vieraaksemme, niin mielellämme otamme teidät vastaan. Mutta työtä toki riittää Romaniassa. Me pidämme teillä peukkuja pystyssä ja toivottavasti asiat menevät hyvin. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran. Dear colleagues, we immediately start our meeting and... Uh, no niin, arvon kollegat, voisimmeko jatkaa saman tien? Esityslistalla olisi käsillä kohta 14, mutta ennen kuin lähdemme sitä käsittelemään, niin haluaisin kertoa teille päätöksistä, jotka teimme koordinaattoreiden kokouksessa. Mitä tulee mietintöjen jakoon, e-Health Action Plan 2020, siitä vastaa EDF. Sitten valiokunta-aloitteinen mietintö. Ottaen huomioon aikaisemmat helmikuussa tehdyt päätökset, niin heille eilen tehtiin päätös, jonka mukaan Alde ja GUE esittävät muutettua tekstiä huhti-toukokuuseen koordinaattoreiden kokoukseen. Koordinaattoreiden kokouksessa päätettiin, että kunhan kollega Flasakin mietintö alueellisesta valtiontukijärjestelmästä on hyväksytty mielellään toukokuussa, niin sitten pyydetään uutta valiokunta-aloitteista tekstiä. Ja me myöskin toivomme, että koordinaattorit ovat yhteydessä valmisteleviin sit näyttelijöihin, jotta he pyrkisivät varmistamaan sen, että ennen kesäkuun loppua saataisiin vielä yksi slotti käyttöön. Tämä nyt liittyy siihen, että uuden ehdotuksen hyväksyminen valiokunta lähtöiselle tekstille olisi esitettävä kesäkuussa 20. päivä. Lisäksi sovimme myöskin siitä, että me pyydämme puheenjohtajakokousta jakamaan Regille yhden valiokunta-aloitteisen mietinnön kiintiön ulkopuolelta, jotta voisimme valmistella mietintöä EU-kohesiopolitiikkaa ja aluepolitiikkaa ja, ja minä voisin mahdollisesti toimia tässä esittelijänä. Lisäksi tarkoituksena on järjestää myöskin tai toteuttaa tutkimusaiheeseen liittyen ja sitten kohesiopolitiikkaan ja taloushallintoon liittyvä pyyntö on esitetty ja mikäli me emme saa valiokunta-aloitteiselle mietinnölle kiintiön ulkopuolelta toteut- vihreää valoa, niin sitten todennäköisesti laadimme samaisesta aiheesta päätöslauselman luonnoksen ja siinä huomioidaan sitten muidenkin valiokuntien näkemykset keskustelun kautta. Mikä tulee avoimien ovien, ovien päivään, niin tiedätte, että tähän liittyy ongelmia tämä perinteinen avaus, avajastilaisuus on yleensä järjestetty parlamentissa, mutta kyseisellä viikolla meillä on tämä ylimääräinen lokakuun täysistunto. Me olemme katsoneet kaikkia mahdollisuuksia, mutta valitettavasti aikataulun muutoksia ei voida enää nyt tehdä, joten voimme vain nyt toimia niin, että pyydämme parlamentin puhemiestä antamaan minulle mahdollisuuden tulevan Brysseliin avajaistilaisuuteen ja me voisimme pyytää regivaliokunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua tähän avajaistilaisuuteen tai avoimien ovien päivään liittyviin työpajoihin. Eli tällaiset päätökset tehtiin eilisessä koordinaattoreiden kokouksessa ja mikäli ette vastusta, niin voimme ne hyväksyä. Ja näin voimme siirtyä Lambert ja Konstantsen tekstiin koskien kolmikantan neuvotteluja. En nyt tiedä, kuka haluaa aloittaa tämän keskustelun. Lambert, olepa hyvä. Onhan se hienoa, kun tupa on täynnä. Ehkäpä te olette niitä eturintaman miehiä ja naisia, kun katsotte näitä käsittelemiämme asiakirjoja, monimutkikaita asioita, asioita, niin ovathan nämä tärkeitä kysymyksiä ja on hienoa nauttia tästä valiokunnan laajasta tuesta. No, tänään meidän on pohdittava muun muassa sitä, että miten voisimme toimia riittävän ripeästi. Viime viikolla täysistunnossa meillä oli käsillä MFFn liittyvä päätöslauselma, jossa viitataan joustavuuteen, maksuihin ja maksusitoumuksiin ja muihin kysymyksiin. Ne ovat erittäin tärkeitä asioita, niistä on neuvoteltava. Ja mikäli nämä asiat tulevat esille ja voi olla, että parlamentin pyynnöt menevät läpi, niin Ehkäpä olisi järkevää, että mahdollisimman pikaisesti esittäisimme tuloksemme, jotta tämä oikeudellinen paketti saataisiin valmiiksi. Eli tämä pitäisi pitää kirkkaana mielessä. Siltä pohjalta että sitten nähdään, miten edetään ja ihan tuossa tuokessa voin kertoa teille etenemissuunnitelmasta. Eli kyse on kahdesta luvusta, alueellinen kehitys ja CFS. Tehän annoitte meille mandaatin, muuttaa, jos me haluamme kuitenkin äänestää jo ennen kesätaukoa, niin siinä tapauksessa meidän täytyy katsoa, että miten aika riittää, miten voisimme nopeuttaa toimintaamme. Tämä on ikään kuin retorinen kysymys. Jota, joka tapauksessa meidän on pohdittava tätäkin kysymystä. Mielestäni meidän tulisi käydä hyvää ja avointa keskustelua tässä valiokunnassa näistä saavutetuista tuloksista. Ja jos emme ole kaikki samaa mieltä asiasta, niin ehkäpä siinä tapauksessa tästä voitaisiin vielä keskustella ja katsoa, miten nämä avoinna olevat kysymykset saataisiin ratkaistua ei välttämättä yhdessä käsittelyssä, mutta en nyt usko, että se onnistuisi, varsinkin kun katson, mitä neuvosto on tarjonnut monivuotisiin rahoituskehyksiin liittyen. Enpä usko, että ennen kesätaukoa saamme tämän kuntoon. Me emme halua tätä varausta. Jos me haluamme ennen kesätaukoa äänestää ottaen huomioon, että kaikki saisivat kannettua kortensa kekkoon ja sitten vielä loppuvuodesta toinen käsittely, niin no, se vaatii nopeutettua toimintaa. Niin, retorinen kysymys, pyydän sitä anteeksi, mutta ehkäpä tähän voitaisiin jossain vai- myöhemmässä vaiheessa vielä palata. Niin, me paraikaa pohdimme sitä, miten voisimme nopeuttaa toimiamme ja tehostaa toimiamme, jotta saisimme jotain tuloksia pikaisesti pöydälle. Pari asiaa sitten kollegani yhteisesittelijä Kreel saa puheenvuoron. Ensinnäkin CSF liittyen. Sehän ei ole vielä lopun saatettu projekti, mutta 95 prosenttisesti se on valmis. Ja te varmaankin muistatte, että parlamentin laatima asiakirjahan loi juridisen pohjan ja toimintavarmuuden kaikille kumppaneille viiden rahaston osalta. Tämä oli aivan uutta työskentelytavoista puhuttaessa ja sovittiin, että tämä on asetuksen oikeusperustan osa ja kun katsotaan yksityiskohtia, niin kaikki sopimukset on teille lähetetty ja niitä tarkastelemalla käy ilmi, että me olemme päässeet yhteisymmärrykseen lukuisista määritelmistä kaikkien viiden rahaston osalta, jotta nämä voitaisiin liikittää jäsenvaltiokohtaisiin suosituksiin ja suunnitelmiin ja kansallisiin uudistusohjelmiin. Tämä on keskeinen luku, koska tällä tavalla on tarkoituksena sitten toimia unionin ja jäsenvaltioiden tasolla. Ja lisäksi keskustelimme pitkään myöskin siitä, mikäli lisää joustoa tarvitaan, niin miten se käytännössä toteutuisi. Neuvostosta tote- todettiin, että hoidetaan se eri asiakirjassa – ja poistakaa tästä CFSstä tähän liittyvät kysymykset, mutta sitä emme hyväksyneet. Me sanoimme, että yksi vaihtoehto voisi olla se, että tarpeen vaatiessa asiaa voitaisiin hoitaa delegoidun säädöksen kautta, parlamentti voisi hyväksyä sen kannan ja, ja neuvosto voisi tulla meitä tämän parin prosenttiyksikön verran vastaan. Tässäpä ne tärkeimmät kysymykset, mutta me emme hyväksyneet asiakirjan vesittämistä. En käynyt kaikkia artikloja tässä kohta kohdalta läpi. Kuten sanottu, avoimia kysymyksiä on vielä, mutta ne eivät ole niin tärkeitä ainakaan minun mielestäni. Ja aamulla jo Konstantse Kreel totesi, että nyt keskustelemme e-hallinnosta. Käytetäänkö sitä vaiko rohkaistaanko siihen? Siinä on vissi ero. Eli tällä tasolla jo liikutaan. Minun mielestäni on hyvä, että me olemme päässeet yhteisymmärrykseen uudesta asiasta, eli tästä älykkäästä erikoistumisesta. Eli yhtäältä meillä on horisonttiohjelma ja sitten tämä uusi, nämä uudet kohesiorahastot ja investointirahastot. Nyt meillä on oikeastaan jo vahvempi kannanotto. Jäsenvaltiothan totesivat, että se riittää, että meillä on aloja, joilta löytyy hyviä ehdotuksia ja linkitetään ne jotenkin toisiinsa ja tehdään siitä sitten kumppanuussopimuksen perusasiakirja, mutta me sanomme, että tämä ei riitä, vaan että me tarvitsemme tällaisen integroidun lähestymistavan älykkään erikoistumisen osalta, jota oli sitten edistettävä. Ja tähän liittyvät tekstikohdat ovat parlamentin mielenmukaisia ja komission mielenmukaisia, jota siis komission täytyisi toteuttaa. Samalla tavalla toimittiin monien muidenkin kysymysten osalta. Sitten tästä alueellisesta kehityksestä. Me emme esittäneet kovinkaan paljon muutoksia asetustekstiin. Me jatkamme valitulla tiellä ja toimita mandaatin mukaisesti. Makrotaloudelliset strategiat, mikä on tärkeä asia meille, siihen liittyen saimme paremmat muotoilut aikaiseksi. Nyt keskustellaan vielä tietyistä artiklakohdista, erityisestä yhteisön johtamista alueen paikallistason strategioista. Jäsenvaltiot jo aiemmin valmisteluvaiheessa ja suunnitteluvaiheessa eivät halunneet tätä tähän mukaan, mutta me olemme pitäneet tästä kynsinapain kiinni ja tämä nyt näyttää siltä, että tämä menee läpi. Eli lähes kaikki on saatu kuntoon, olemme viitavalle valmiina. Ja kuten alkuun totesin, kysyin, että miten nyt tämä saataisiin äänestyksessä menemään läpi. Jos 98 prosenttia on jo sovittu ja sitten nämä rahoitukselliset kysymykset tulevat vielä esille ja ne aiheuttavat ongelmia. niin äänestämme sekä siitä, mistä on jo päästy yhteisymmärrykseen, ja sitten meille jää vielä nämä muutamat asiat, jotka ovat ne ongelmalliset. Niin tässä saattaa käydä niin, että täysistunnossa äänestämme tuntitolkulla, kuten maatalouspaketin uudistuksesta joudumme äänestämään, joten minä todellakin toivon, että kollegat puhaltavat yhteen hiileen ja sitä kautta saamme tämän ajettua läpi ja toivottavasti Konstanssa voi yhtyä tähän toivomukseeni, en tiedä. Olepa hyvä. Yes, Constance, just follow. Niin, Konstanze. Niin, odotan vain kutsua. Totta kai tuen Lambertia, enkä jo toistaa hänen sanojaan. Haluan esittää vain yhden yleisen kommentin ennen kuin alan käsitellä hiukan enemmän yksityiskohtia. Jo komission ja sen Haanin ollessa täällä, kuten Lambert sanoi, me aika ajoin tulemme tilanteeseen, jossa me pyydämme sitä, että hyödynnetään e-kohesiota, ettei pelkästään edistetä sitä. Jos kuuntelette tätä, niin kysytte itseltään, mitä he oikein ovat tekemässä tässä kolminkantaneuvottelussa. Näyttää siltä, kuin olisi kysymys pienestä yksityiskohdasta, mutta me neuvottelimme todella kovasti ensin tästä neuvotteluvaltuuksesta ja parlamentti on nyt valmis etsimään kompromisseja neuvoston kanssa, joten kuten Lambert jo sanoi, meillä on 90 prosenttisesti kompromisseja. Ja sitten sanotaan, mutta miksi haluatte vain edistää jotakin, ettei hyödyntää sitä, käyttää sitä? Ja silloin tulee tilanne, jossa puheenjohtaja sanoi, että tämä ei kuulu minun neuvotteluvaltuutukseni, täytyy pyytää jäsenvaltiota neuvotteluvaltuutus. Tämä on vaikea tilanne. Me emme ymmärrä, miksi menettely on niin vaikea jäsenvaltioille. Miksi me voi nopeuttaa kolmikantaneuvotteluja? On aivan totta kaikki, mitä täällä todettiin. Kun viisi temaattista kokonaisuutta on avoinna, temaattinen keskittyminen, yhteisön tukikeskus, eksante, edullisuus ja, ja puitteet, ja kun alamme nyt sitten arvioida tätä arviointikokonaisuutta, temaattinen keskittyminen, meillä oli 10. tammikuuta vuottelu ja meillä on edelleen odotamme ehdotuksia puheenjohtajavaltiolta. No, ehkä tämä on hiukan vaikeampaa, mutta me pyysimme tätä ja meillä on parlamentin taholta toimivalta siirtyä, siirtyä kohta 7 kohta 4, että pyritään tukemaan kestävää liikennettä. Kestää kahdeksan viikkoa saada vastaus jäsenvaltioilta. Ja jos seuraavan viikkoina tämä jatkuu samalla vauhdilla, emme koskaan saa näitä neuvotteluja päätöksen vuoden loppuun mennessä emme saa asusta valmiiksi, eikä se ole parlamentista kiinni. Ei parlamentti ole tästä vastuusta. Tämä on tehtävä selväksi. Me teemme todella parhaamme neuvotteluryhmässä. Me valmistelemme kaikki kolme neuvottelut huolellisesti, mutta siksi täytyy keskustella täällä valiokunnassa ja myös neuvotteluryhmässä siitä, miten me haluamme edetä lähiviikkoina. Sitten eräs toinen asia, temaattinen keskittyminen – ei sopimusta vielä artiklasta 84 kohta 3 sosiaalirahasto. Tämä on avoinna. Parlamentilla on neuvotteluvaltuutus komission esitykseen, neuvostollakin on neuvotteluvaltuutus ja nyt tässä on vielä kaukana kompromissista. Siksi me pyysimme tänään komissiolta, löytyisikö jokin mahdollisuus kompromissiin. Ei vastausta ole tullut. Sama tilanne, ei vastausta ollut, sitä ei ollut viikkoihin. Olimme yhtä mieltä, mikä on yksi hyvin tärkeä asia, olimme yhtä mieltä siitä, että meillä on 10 prosenttia yhteisrahoitusta lukirahoituksessa ja sosiaalirahoituksessa artikla 88. myös tämä on hyvin tärkeä uutinen parlamentille. Muuten kaikki paperit, ne teillä on kolmikantaneuvottelussa, joita voitte lukea näitä myöhemmin, tarkemmin. Voitte nähdä yksityiskohtia, mistä on päätetty tai mistä ei ole päätetty. Sitten eh, yhteiseen tukikehykseen ja alueelliseen kehitykseen, kaikki siitä on jo sanottu. Sitten on yksi asia, joka on auki. Me haluamme ohjeen avun saajille. Me käymme nyt lävitse mikä, sitä, mikä on oikea paikka asetuksessa äh, tälle, mutta tämäkään ei ole kovin helppoa. Puheenjohtajavaltio ei tunnu pääsevän tässäkään nyt esitykseen. Sitten on tämä suorituspuitteet, artikla 19.2 ja liite 2 siis kysymys ei ole nyt suoritusvarauksesta, kysymys on suorituspuitteista. Ja ö, tässä meillä on artiklan 19 kohtaan ö, yksi neuvoston ehdotus ö, siitä, että vuonna 2019 tapahtuu välitarkastelu. Ja tämä esimerkiksi on sellainen asia, josta me sanoisin, että me hyväksyimme sen kompromissin hengessä, joustavuuden hengessä parlamentin puolelta, koska tavallisestihan meille on hyvin tärkeää nimenomaan se, että on tällainen uudelleen tarkastelupäivämäärä, mutta tämä on nyt kompromissi. Artikla 19 kohta 2 siitä tehtävä ratkaisu on kesken, koska on päästävä ensin ratkaisuun artikla 44, joka on seuranta ja arvojointi ja sitten me pääsemme sopimukseen muuttaa artiklan 80 muuttamista, joka koskee tämän äh, suorituspuitteen äh, osalta. Sitten meillä on myöskin artiklan 19 osalta päästävä aikaansopimuksesta ja parlamentti on poistanut tuon artiklan, joka koskee tätä suoritusvarausta, joka on myöskin osa artiklaa, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen, jossa täytyy palata, johon täytyy palata uudestaan myöhemmin neuvottelujen puitteissa. Artikla 120 kohta kolme, joka liittyy tähän suorituspuitteisiin. Meillä on aivan erilainen lähestymistapa, mitä tulee määräaikoihin, ja me odotamme nyt ehdotusta komission taholta, jotta nämä eri kohdat saadaan yhden katon alle, ja voimme katsoa, että voimme sitten saada aikaan kompromissin mahdollisimman pikaisesti. Meidän neuvotteluvaltuutuksemme on se, että kolme kuukautta on se aika, jona aikana jäsenvaltio voivat kuulemista ja ne tiedottaa asiasta, mutta tällä hetkellä tästä asiasta ei ole yksimielisyyttä. Artikla 20 kohta 4. Meillä on sopimus, mitä ovat korjaavat, korjaavat toimet, miten ne tapahtuvat, Liitteessä kaksi meillä on menetelmä sille, miten luodaan suurituspuitteet. saatumme päästä sopimukseen näin virstakivien määrittelystä ja aikarajoista näiden saavuttamiselle, mutta vain vuosille 2018 ja 2022, mutta ei vuodelle 2016. Tämä on sitä mikä liittyy sääntöön N plus 2, N plus 3, josta päätettiin siis huippukokouksessa helmikuun alussa. Sitten tämä, sitten tämä ex ante-ehdollisuus. Olemme lisänneet uuden määritelmän, miten sovelletaan ex ante-ehdollisuutta ja mikä on erityinen tavoite. Meidän pitää olla neuvostossa ja parlamentissa sama kanta asiasta on mahdollinen kompromissi, joka perustuu siihen periaatteeseen, että suhteellisuutta sovelletaan lykättäessä tai korjattaessa varoja, mutta ei arvioitaessa siitä, miten eksanteellisuutta sovelletaan. Otettu, neuvosto on ottanut vastuun et, siitä, että luodaan sanamuoto, joka heijastelee tätä periaatetta, ja me odotamme edelleen ehdotusta liitteissä viisi, eksantehdollisuus. Öö, monissa kohdin teksti tarvitsi yhdenmukaistamista sitä, mitä tähän mennessä on sovittu. Meillä on myöskin sanamuotoja, jotka ovat heikompi kuin neuvostolta, kor- korvataan mitattavat tulokset, indikaattorilla mitataan edistystä ja mitä tulee innovaatiotavoitteisiin. Ja sitten meidän on hyväksyttävä tämä, tai sitten emme hyväksytä, mutta, tai päästävä kompromissiin jos komission kannalta asia on hyväksyttävä, useimmiten se ovat hyvä on, kompromissin hengessä voimme nyt noudattaa tehtyä ehdotusta. Sitten vielä muutama kysymys, jotka ovat avoimenia. Tavoite kolme, PK-yritykset. Neuvosto on poistanut viittauksen täsmällisiin tavoitteisiin. Usein myös teitä on poistettu, jotka liittyvät siihen, että täytetään tavoitteet tai sitten on poistettu viittaukset suuntaviivoihin tai esimerkiksi työllisyyden suuntaviivat. Ja sitten Eksan yleisesti emme ole päässeet sopimukseen tästä kokonaisuudesta, koska neuvosto haluaa poistaa lähes koko luvun, mukaan luettuna eksanteehdollisuuden, joka koskee syrjimättömyyttä, sukupuolta tasa-arvoa ja vammaisuutta. Tässä me sanomme hyvin selvästi, että tämä on selkeästi sellainen raja, jota parlamentti ei suostu ylittämään. Ja en tiedä, päästäänkö tässä sopimukseen vai ei, mutta tämä on selkeä, parlamentilla on. Sopimus on osittain saatu aikaan yleisestä eksantehdollisuudesta silloin, kun on kysymys julkisista hankinnoista, valtionavusta, ympäristölainsäädännöstä ja tilastollista järjestelmistä ja indikaattoreista. Näistä olemme päässeet yksimielisyyteen. Voimme sanoa, että, että lasi on nyt puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä. Olen hyvin optimistinen ja minä toivon, että me saamme kompromisseja aikaan lähipäivinä ja että voimme saada päätökseen tai suljettua joitakin kokonaisuuksia ja avata sitten uusia temaattisia kokonaisuuksia ja mennä eteenpäin. Huomenna neuvotteluryhmä joutuu keskustelemaan menettelystä tulevina viikkoina, jotta päästään eteenpäin ripeästi, joten toivon, että voimme esitellä toukokuun alussa lopullisia tuloksia useimmista kokonaisuuksista. Schröter. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Schröter. Eh, das recht kurz machen. Ihan lyhyesti ja yleisellä tasolla toteaisin seuraavaa. Paljon on jo tullut sanottua aiheesta. Tilanne on mikä on. Yhtäältä me haluamme edistyä, koska meillä on vastuu koko prosessista ja siitä, miten neuvottelut etenevät, niin kuin Lambert totesi. Toisaalta tämä on aika hankalaa, sillä neuvosto kampita joka ikisen parlamentin ehdotuksen. Vaikka me yrittäisimme sanoa, että tietyt neuvoston kommentit meille sopivat, pari kol, parin kolmen kohdan osalta meillä on eri kanta, mutta eiköhän siltä pohjalta voida löytää yhteinen sopimus, kukin saa jotain. Minulle nyt on syntynyt sellainen vaikutelma, että neuvosto haroo aina vastaan. Edes tätä viimeksi mainittua vaihtoehtoa ei haluta ottaa esille. Vai siinä tapauksessa, että sanomme, että asiat eivät hoidu muuten kuin tällä tavalla, silloin ehkä neuvosto hiukan joustaa. Tässä olemme aina ajautuneet, se tietenkin aiheuttaa päänvaivaa neuvotteluvaltuuskunnalle. Vaikea on sanoa, että me luovumme kannastamme tai että tyydymme vähempään kuin mihin ei olisimme voineet saada ja toteamme, että jos neuvosto ei liiku, niin me joustamme. Me olemme olleet aina valmiita joustamaan. Ja jos me sanotaan, että nyt kyllä riittää, niin sitten neuvosto vain ilmoittaa, että ei kiinnosta, me emme hyväksy teidän vaatimuksianne. Ja sitten ehkä voimme käyttää mahdollisuutta hakea sopimusta komission kautta. Komissio esittää kompromissin, jossa yritetään huomioida molempien puolten näkemykset, mutta neuvosto poistaa sieltä kaikki se, kaiken sen, mitä se ei hyväksy. Eli neuvosto siis todellakin jarruttaa ihan sama, mitä tehdään. Aina he haluavat vain oman tekstinsä. Neuvoston perustelu on se, että meidän täytyy konsultoida 27 jäsenvaltiota. Sitä me emme voi tehdä. En nyt tiedä, kuinka monta jäsentä meillä täällä on 60. Mekin voisimme perustella, että meillä on 60 jäsentä, joita pitää aina kuulla. Mutta meillä on mandaatti, joka antaa meille tietyn jouston, eli me voisimme joustaa tietyiltä osin, mutta neuvostossa tämä asia ei toimi tällä tavalla, joten olisi hienoa, jos pitäisitte tämän mielessä ja tuki sitten meitä, meitä. Meidän pitäisi pysyä tiukkana. Riskinä on tietenkin, että neuvottelut venyvät. Tietenkin me voisimme höllentää otettamme, mutta silloin neuvottelut kylläkin etenisivät, mutta meidän kantamme ei näkyisi enää asiakirjassa. Se pitää sanoa suoraan. Minun mielestäni neuvotteluvaltuuskunnalla on selkeä vastuu, mutta me olemme tässä noidan kehässä. Tuli mitä tuli. Thank you. I, I don't have anybody on the speakers list. Niin. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Tarkoittaako se, että kaikki ovat tyytyväisiä? Tai kukaan ei enää kuuntele teitä? Okay, so if there is, yes. Konstantse, olipa hyvä. Niin ehkä voisin esittää lyhyen kommentin vielä tähän lisäksi. Minä tuli todellakin pitää kiinni siitä, että Elisabeth ei ole väärässä, mutta että kuitenkin syntyy joka väärä kuva. Kyllä, me sanomme, että pääsemme hitaasti eteenpäin. Jos katsoo aikataulua, jonka neuvosto puheenjohtaja on antanut meille käyttöömme, olisi uskomatonta, jos saataisiin kaikki aikaiseksi, ja se ei, riity, se ei sunkaan johdu parlamentista. Mutta toisaalta Lambert ja minä olemme sanoneet, että 95 prosenttia on neuvoteltu siellä ja 95 prosenttia taas täällä – Ajatellen suurta joukkoa pisteitä, asioita, ei ole olemassa suurta eroa. Kysymys on yksittäisistä asioista, joissa yhtäkkiä ei tapahdu mitään edistystä. Joten jos nyt syntyisi sellainen vaikutelma, että mitään ei saavuteta, se olisi väärin. Koska se, että on nyt tällainen hiljaisuus valiokunnassa johtunut ehkä siitä, että olemme hiukan äh, hiukan tavallaan masentaneet kollegoja sillä, että olemme puhuneet siitä, miten tyytymättömiä olemme tähän nopeuteen aluekehitysrahaston osalta. Voisin sanoa, että jos tunti kausia keskustellaan yhdestä ainoasta artiklasta eikä kuitenkaan päästä lopputulokseen, niin silloin me olemme olleet kuitenkin taas sitten toisaalta huomattavasti nopeampia yleisen asetuksen osalta. Ja tämä on nyt se, mikä minua hiukan huolestuttaa, että suureat poliittiset tavoitteita parlamentilla on vielä saavutettukaan. En tiedä, Lambert puhui suoritusvarauksesta, minä voisin puhua makrotaloudellista ehdollisuudesta. Siinä on kaksi asiaa, joiden osalta meidän neuvotteluvaltuutuksemme on aika tiukka. Ja miten tässä halutaan päästä kompromisseihin sitten, kun pienistäkään asioista voida sopia, se on se, mikä minua todella huolestuttaa. Mutta ehkä täytyy kuitenkin vain jatkaa neuvotteluja niin, että lopuksi on joitakin asioita, 6, 7, 8 asiaa, joista sitten ei ole yksimielisyyttä ja sitten istutaan ja käydään sitten lävitse ne ja katsotaan, mitä niille tehdään. Haluammeko nyt alueiden puolesta saavuttaa tuloksen vai lykkäämmekö tätä loputtomiin. Täytyy siis jollakin viedä asiaa siihen suuntaan, että lopuksi ovat jäljellä olennaiset kysymykset niin, että niistä, niistä sitten neuvotellaan asianmukaisesti neuvoston kanssa. Thank you, Joachim. Kiitos. Ja sitten Joachim. Ja verehrte Kolleginnen und Kollegen, Niin, arvon kollegat, kuulemani perusteella voin sanoa, että ehkäpä tämä on nimenomaan neuvoston taktiikka. Eli takerrutaan mitättömyyksiin, annetaan ajan vain kulua. Ja sitten kun kyse on isoista kysymyksistä, joihin Konstantio viittasi, sanoisi, että nyt ei ole enää aikaa, joten asia pitää saada hoidettua mitä pikimmiten kuntoon. Ehkäpä meidän pitäisi kääntää kelkka ja sanoa, että jätetäänpä nämä vähäpätöiset asiat taka-alalle ja tartutaan näihin suuriin kokonaisuuksiin. Ja sanotaan, neuvostolle, että tässä on meidän kantamme, mikä on teidän kantanne. Oletteko jo sopineet tästä neuvostossa, kyllä vaiko ei, jotta me tiedämme, mitä tuleman pitää. Muistakin neuvotteluista on käynyt ilmi, että taktiikkana näyttää olevan se, että ajaudutaan pikkuasioiden tiimoilta umpikujaan ja sitten myöhemmässä vaiheessa kiristetään parlamenttia aikapaineen nimissä sanoen, että teidän täytyy nyt tämä vain hyväksyä. Nyt halutaan tietää, mitä vuoden 2013 jälkeen tapahtuu, miten näitä toiminnallisia ohjelmia voidaan toteuttaa tietyillä alueilla. Kuulemani perusteella on komission kanssa sovittu ohjelmista. Ne, siellä ei odoteta edes, miten neuvottelussa käy joten tässä saattaa parlamentti ajautua sivuraiteelle. Kyllä tämä hiukan askarruttaa, joten ehkäpä meidän pitäisi vain nyt kääntää kelkkaamme ja käyttää toisenlaista taktiikkaa. Lambert. Kiitos ja sitten Lambert. You for the permission. Uh, Kiitos luvasta puheenjohtaja. Niin, aivan totta. On aivan totta, että tässä voidaan nähdä, mikä suunnitelma on näihin kolmikantaneuvotteluihin. Minä en enää pysy perässä. Minä olen hukannut, en tiedä missä on en, en tiedä, onko meillä kenties 18 vai 19 neuvottelukierro Suomenna. Mutta jos me saadaan tämän vietyä loppuun, niin niitä on 40. Olemme siis valmiita moneen. Mutta missä on tehokkuus? Voisimme kenties kysyä kolmikantaneuvottelujen puheenjohtajalta, että, että tuleeko hetki. Olemme siis puhuneet päivänä sitä, että sanoisin neuvostolle ja ministereille, että haluamme olla valmiita mahdollisimman pikaisesti ja saada hyvän tuloksen, mikä merkitsee sitä, että on hyvä mahdollisuus keskustella otsakkeista parlamentissa. Ja se merkitsee sitä, me haluamme saada ensimmäisen luonnoksen heinäkuulle. Ei se ole mitenkään järjetöntä. Toisaalta asia on nyt vuosi sitten käsitelty, eli vuodessa nyt varmaan pitäisi saada aikaan jonkinlainen tulos, tai sitten ei synny yhtään mitään. Tämä kenties voisi olla hyvä tavoite. Ja ehkä sitten, äh, jos katsomme tilannetta, jossa nyt ollaan, voimme löytää tilanteen, jossa meidän täytyy sitten saada asia lopulliseen kuntoon. Jos me katsomme kaikkia näitä äh, artikloja, niin voimme sanoa, että jotakin on tullut, ESF, äh, joitakin muita asioita, jotka on mainittu – Ehkä on jotakin viisi tai kuusi asiaa, jotka ovat, menevät tähän seuraavaan vaiheeseen, toiseen käsittelyyn tai joten, johonkin muuhun menetelmään, mutta tämä on tapa toimia. Ehkä meidän pitäisi sanoa pian puheenjohtajalle, että tämä ovat, nämä ovat meidän, meidän ehdottamat vaatimuksemme, jotta, et, niin että he ymmärtävät, että jos käytetään 4, 5, 6, 7 päivää yksityiskohtien käsittelemiseen, niin emme pysty sitten enää selittämään tätä kollegoille, jotka muilla sektoreilla todennäköisesti menevät nopeammin eteenpäin. Missä maaseudun alueella jokainen menee omalla vauhdillaan, mutta viime kädessä meidän pitää kyllä nyt nopeuttaa. Ja ehkä voisi olla viisasta että olisi jonkinlainen ohitusväylä ylöspäin mahdollisimman pikaisesti. Ehkä tähän voitaisiin sitten jotakin kommentteja. I, I if the would like to make a Haluaako komission puolelta joku kommentoida asiaa? Yes, thank you. I, I'd just like to make a... Kyllä kiitoksia. Haluaisin vain tehdä muutaman lyhyen huomion. Ensinnäkin komission näkökulmasta ensimmäinen asia on se, että kaikkien intresseissä on se, että tästä paketista sovitaan mahdollisimman nopeasti, sillä toivomme, että ohjelmat eh, kriisiaikaan voisivat olla käynnissä kentällä. Ja uskon, että kaikkien tulisi tunnistaa mahdolliset riskit, jotka liittyvät siihen, että jäämme jumiin tähän mahdollisesti vaikeaan prosessiin. Kuulin teidän puoleltamme tämä viesti ja se on myöskin hyvin tärkeää. On tärkeää, että myöskin neuvosto käsittää nämä riskit. Haluaisin palata yhteen asiaan. Rova Kalsen sanoi liittyen siihen, onko lasi puoleksi täysin vai tyhjä. Uskon, että monet hyvin vaikeat kysymykset on jo ratkaistu komission näkökulmasta selkeästi suunnittelu, menettelytapasäännöstö, CFS, CSF, nämä ovat hyvin vaikeat kysymykset ja lähestulkoon kaikki nämä on jo muutama yksityiskohtaa CSF liittyen lukuun ottamatta ratkaistu. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja niitä voidaan sitten saattaa liikkeelle epävirallisesti jäsenmaissa. Kuitenkin monessa yhteydessä on todettu, että kompromissihalukkuutta täytyy löytyä molemmilta puolilta. Komission näkökulmasta olemme nähneet, että parlamentti on valmis kompromisseihin. Olemme aktiivisesti pyrkineet luomaan kompromissimahdollisuuksia ja tulevina viikkoina toivomme, että neuvostokin antaisi merkkejä tästä halusta sillä ellei tällaisia merkkejä neuvoston puolelta tule tulevina viikkoina, uskoisin, että olemme hyvin vaikeassa tilanteessa aikatauluun liittyen. Kiitoksia. Thank you. Uh, any other comment? Kiitoksia. Muita kommentteja? Ymmärrän, että tästä neuvottelutaktiikasta on sovittu ja että vaikeimmat asiat on jätetty käsittelemättä, sillä me emme halua hukata aikaa me emme voi hyväksyä neuvoston kantaa ja neuvosto ei voi taas hyväksyä parlamentin kantaa. Eihän tämä luettelo hirveän pitkä ole. Viisi, kuusi suurta asiaa on vielä. Niistä täytyy vain neuvotteluiden ulkopuolella keskustella, kertoa neuvostolle meidän kantamme ja sanoa, että me emme noin vaan voi antaa periksi. Eiköhän tämä Lambertin sanoma ollut selvä. Minä toivon, että poliittisessa ryhmissä pohditte myöskin sitä, että minkälaiset kompromissit voitaisiin hyväksyä. Varmaan voidaan myöskin todeta, että sekä neuvosto että parlamentti. En minä usko, että me tässä nyt pullistelemme, yritämme kertoa, kuka on tässä se määrävä puoli. Kaikki haluavat saada toimivaa politiikkaa aikaiseksi joka ei olisi hirveän monimutkikas toteutettaessa. Me aina yritämme löytää parhaita ratkaisuja, eikä vain ja ainoastaan parlamentin vihreää valoa. Joskus me vain joustamme, koska me olemme havainneet, että neuvostolla on parempi ehdotus tai muotoilu tarjolla, mutta tiettyjen asioiden tiimoilta olemme vakuuttuneita omista ehdotuksistamme, joista emme ole valmiita joustamaan. Ja meidän täytyy vain, tässä nyt ei tarvi vielä päättää mistään, mutta meidän täytyy vain tietää, mikä on tämänhetkinen tilanne suhteessa neuvostoon ja komission suuntaan ja sopia, jos milloin voisimme kolmikantaneuvotteluiden ulkopuolella keskustella näistä erimielisyyksistä, kertoa miksi me emme voi joustaa niiden tiimoilta. Toivon, että neuvosto suhtautuu lähestymistapaamme avoimemmin. Näin voitaisiin toimia. minä tiedän, miten kolmikantaneuvottelut toimivat ja jokainen asetus, jokainen teksti on erilainen, joten vertailujen tekeminen on hankala. Me tiedämme, että on olemassa hankalia tekstejä, joissa taistellaan joka ikisestä sanasta, joka sanat, jotka vaikuttavat esimerkiksi hankkeiden tukikelpoisuuteen. Ja me emme halua liian tarkkoja tekstejä, sillä se voi johtaa todellakin suuriin ongelmiin. Tai sitten otetaan tällainen laaja-alaisempi priorisoiva lähestymistapa käyttöön. Mehän olemme tässä poikenneet komission alkuperäisestä ehdotuksesta ja nyt vain tarvitaan voimaa yrittää löytää tämä yhteinen sävel, ympäristöystävällinen liikennejärjestelmä ja niin poispäin, joten en minä nyt hirveästi tätä murehtisi. Tietenkin yksityiskohdista voidaan vielä neuvotella. Kyse on vain siitä, että meillä on aikaan yksityiskohtien käsittelyyn. Tärkeintä on, että me emme näistä perusasioista ole eri mieltä. Ja mitä aikaisemmin aloitamme, todelliset keskustelut neuvoston ja komission kanssa näistä asioista, niin sen parempi, eli nämä suorituspuitteet ja ehdollisuuskysymys ja varojen jako ja sitten nämä indikaattorit. Yhdessä kokouksessa oikeastaan näimme, mitkä kompromissimahdollisuudet ovat olemassa. Eli me voisimme tällaisissa ylimääräisissä kokouksissa katsoa, mitä kompromissimahdollisuuksia on tarjolla. Mutta olen huolissani siitä, että neuvosto on luvannut, että maaliskuun loppuun mennessä – neuvottelulaatikko olisi valmiina ja me saisimme pääsisimme tähän täytäntöönpanovaiheeseen, mutta nyt on jo maaliskuun puoliväli umpeutunut, emmekä ole saaneet mitään pöydälle. Siihenkin liittyy tärkeitä kysymyksiä, joista välttämättä emme ole neuvoston kanssa samaa mieltä. Suoritusvaraukset ovat er- tärkeitä asioita. 7 prosenttia tarkoittaa sitä, että tässä siirrytään vuoden 2020 toiselle puolelle ja N plus 3 tarkoittaa sitä, että 40 prosenttia komissaarin mukaan siirtyy ajalle 2020 jälkeen, eli tämän verran tämä vaikuttaa tähän budjettiin, joten jos me päätämme siirtyä suorituspuitteissa äh, varauksissa 7 prosentista 5 prosenttiin, niin sillä on suuria vaikutuksia vuoden 2014 vuosi 2020 välisen ajan maksuille. Tämä on yksi esimerkki, muitakin on olemassa, makrotaloudellinen ehdollisuuskin on kysymys, johon on vaikea löytää vastausta. Kyse ei ole vain ainoastaan rikivaliokunnan mandaatista, vaan myöskin äänestystulokset täysistunnossa. Siellä on päätetty MFF liittyvästä mandaatistamme. Tämä pitää paikkaansa makrotaloudelliseen ehdollisuuteen sosiaalirahastoon liittyen. Eli meillä on tämä 25 prosenttia rahastovaroista, jotka olisi siirrettävä ESRn käyttöön. Ja tämä täytyy huomioida ja katsoa, minkälaisia kompromisseja saadaan aikaiseksi. Tämäkin täytyy pitää mielessä. Ei tämä siis niin huono tilanne ole kuin miltä sen annetaan joskus ymmärtää. Kyllä me olemme suhteellisen ripeästi edenneet, varsinkin kun katsotaan minkälaisia ongelmia tässä on ollut olemassa. Mutta hankelemat neuvottelut ovat tulossa. Kyse on oikeastaan sovittelusta. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen sellaisista asioista, jotka kuitenkin saatiin kuntoon, joten toivottavasti saamme näiden indikaattoreiden osalta yhteisymmärrykseen. Kompromissi on suhteellisen lähellä. Nähtäväksi jää. Muita kommentteja ei näytä olevan, joten voinemme siirtyä esityslistalla eteenpäin, mutta sanoisin vielä sen verran, että seuraava asia liittyy Jan Olbrichtin tekstiin. Hän ei ole täällä paikalla, mutta hän pyysi minua kertomaan teille hänen näkemyksistään. Tämä asetus on erittäin ongelmallinen juuri tästä yksityiskohtaisuudestaan johtuen, eli löytää se kultainen keskitie ja tasapaino, se on hankalaa, mutta uskoakseni me olemme päässeet Aimo Harppauksen eteenpäin soveltamisalan suhteen monista asioista oikeastaan sovittiin. Hankala asia on vielä suurten yritysten pääsy tähän kohesiopolitiikan tukijärjestelmään. Lähellä kompromissia ollaan, mutta mitään ei ole vielä sovittu. Muut asiat varmaan on, jo hoidettu kuntoon, mitä tulee investointiprioriteetteihin, niin Näiden suhteen me olemme olleet yhtä lailla kuin neuvostokin hyvinkin luovia. Me olemme siirtyneet kauemmaksi komission ehdotuksesta. Nyt me todellakin taistelemme siitä, että saamme vakuutettua toisemme näistä yksityiskohdista. Luettelo avoimista kysymyksistä on vielä hyvin pitkä, ja mitä tulee tästä kaupunkiulottuvuudesta, sanottakoon, että kompromissi on aika lähellä. Alkuun se näytti hyvin vaikealta ennen eilistä kokousta kaupunkiviranomaisten kanssa. Mitään lopullista muotoilua ei ole vielä sovittu, mutta sisällöstä on päästy jo yhteisymmärrykseen. Ja sanoin komissiolle, että seuraavassa kokouksessa saamme tämän asian kuntoon. Ja sopimus hahmottaa myöskin tämän Urban Platform-asian tiimoilta. Neuvostolta nyt on komission tarkoitus katsoa, että sopiiko tämä heille. Eli eiköhän tämäkin asia kohta saada hyväksyttyä. Sisällöstä olemme jo samaa mieltä, mutta sitten mitä tulee seuraavaan kolmikantaneuvotteluihin ensi kuun lopussa, ne on tarkoitus järjestää mutta hankalia kysymyksiä on vielä pöydällä. Mutta uskoakseni me olemme päässeet aluekehitysrahastoon liittyvien kinkisimpien kysymysten yli. Lambert. Tiedän, että meidän valtuutukseemme ei kuulu se, että perustavanlaatuinen infrastruktuuri kaasua varten voisi saada rahoitusta. Ja olen kuullut, että neuvosto on lähettämässä tätä asiaa myönteisesti, samoin komissio. Ehkä meidän pitäisi olla tietoisia tästäkin osasta. Se on suljettu neuvotteluvaltuutuksen ulkopuolelle, mutta saattaisi olla kuitenkin tärkeää joillekin maille ja ehkä myös poliittisesti. Meidän pitää katsoa toisiamme suoraan silmiin. Pidämmekö tästä kiinni vai muutamme kotilannetta? kolmikantaneuvottelussa olemme kuulleet, että tämä on asia, johon olisi syytä kiinnittää huomiota. Jos ymmärsin oikein, niin neuvosto ja komissio ovat yhtälän samalla linjoilla. parlamentti on hiukan toisella kannalla, joten katsotaan tätä asiaa uudestaan. Rikka Manner ja Cornelia Ernst ovat pyytäneet puheenvuoroa. Riikka, olepas hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan meidän ALDE-ryhmän puolesta haluan nostaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin tämä puheenjohtajan mainitsema tuen ulottaminen myös näihin suuriin yrityksiin, se on meidän ryhmälle hyvin tärkeä kysymys. Ja voimme hyväksyä sen, että myös suuret yritykset saavat tukea tietyssä määrin, mutta se, joka meidän mandaatissamme lukee, eli erityisesti keskityttäisiin kuitenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, niin pidämme sitä hyvin tärkeänä, että tämä muotoilu säilyisi myös tässä lopullisessa asetuksessa. se on meille semmoinen avainkysymys. Toinen asia liittyy tähän Lampertin nostamaan kysymykseen kaasu- tai eri energialähteiden tukemisesta. Ja kun puhutaan fossiilisista energialähteistä, kuten kaasusta ja sen infran rahoituksesta, niin meidän ryhmämme ei voi sitä tukea. Eli haluamme, että kun EAKRn puitteissa energiakysymyksiä tai energiahankkeita rahoitetaan, että ne keskittyvät pelkästään uusiutuvan energian hankkeisiin. Thank you, Cornelia Ernst. Kiitoksia sitten Cornelia Ernst. Olepa hyvä. Mm. Paljon kiitoksia. Niin, alku muutama sana tästä mandaatin käytöstä. Uskonpa, että pitkällisten vääntöjen ja keskustelujen kautta parlamentissa on työstetty mandaatti, jota tulisi kyllä vaalia. Mielestäni on epämiellyttävää havaita, että suhteellisen nopeasti ollaan valmiita joustamaan mandaatin sisällön suhteen, ja siitä ei ole sitten helppo palata alkuperäisille urille neuvosto ja komissio, kun ovat silloin jo saman pöydän ääressä. Minun mielestäni se on hyvin hankalaa. Ja aina täytyy pohtia sitä, että miten neuvotellaan. Kysehän on antamisesta ja ottamisesta. Tätä minä nyt en aina voi ymmärtää. On tie- tilanteita, kuten PK-yritysten rooli. Me olemme Kynsin hampain pitäneet kiinni siitä, että PK-yritykset olisivat etualalla ja siinä emme jousta. Jotkut ryhmät ovat eri mieltä, mutta neuvotteluissa on käynyt ilmi myöskin neuvotteluryhmän sisällä on ollut havaittavissa kantojen muutoksia ja valtuuskunnan jäsenet eivät ole aina samalla linjoilla ja tämä on aika lailla tyytymätön tilanne. Mitä tulee tähän kaupunkiulottuvuuteen, on tietenkin selvää, että me emme halua mitään uusia rakenteita. Ehkäpä tämä on kaikille sopiva asia. En tiedä, voimmeko pitää tästä kiinni loppuun asti. Me viittasimme tähän verkostoon, jonka haluamme, mutta me emme halua luoda mitään uutta tahoa, vaan tukea verkottumista. Eli meidän ryhmämme vastusti tätä koko lukua. No, keskustellaan sitten verkostoista, joka on taattava Eli ei lähdetä keksimään enää mitään uutta. Tehän tiedätte, että myöskin alueiden komitea on vastustanut tällaista uutta järjestelmää. Sitten suuri kysymys, uusiutuvat energialähteet, se on aika hankala kysymys. Mitä tulee fossiilisiin polttoaineisiin, niin sitä, niitä ei voida nyt yksi, kaksi takauven kautta ottaa tähän mukaan. Me olemme sanoneet, mikä on prioriteetti, kaasu tai keskustelut älykkäästä kaasusta, niin ei ole mielestämme tarpeen. Tähän ei pitäisi ryhtyä, mutta neuvotteluvaltuuskunnalle pitää esittää selkeä kanta. En tiedä, onko selkeä kantaa olemassakaan. Meidän pitää keskustella siitä keskenämme. Mutta minun mielestäni ei ole olemassa syytä joustaa mandaatin sisällön suhteen. Tämä liittyy kaikkiin kysymyksiin, kuten siihenkin, että miten toimitaan lentokenttien osalta. Mehän totesimme, että tukea tarjotaan vasta, jos kyse on konkreettisista ympäristötoimenpiteistä. Me havaitsimme, että ei tämä ole niin helppoa, eli mikä on ympäristöystävällistä ja mikä ei. Ja pitäisikö puhua käyttäen sanoja air vaiko airport, niin komissiota vaatisin enemmän tukea. Komissio on luvannut paljon tukea, mutta harvoin sitä on sitten käytännössä saatu. Kiitoksia. Miss Baratsu. Seuraavana edustaja Baratsu. Eh, grazie. Ehm, è molto probabile che... Kiitoksia. On hyvin todennäköistä, että kysymys, jonka tuon esiin, on liian yksityis kohtainen. Erityisesti kun otamme huomioon, että ei esittelijä ole paikalla, mutta mielestäni tämä on tärkeää, joten haluan tuoda asian eteen. Pahoittelen etukäteen jo tätä, ellei aihe ole sopiva. Minä olen uusi tässä valiokunnassa, enkä ole aivan selvillä siitä, kuinka valiokunta toimii. Joka tapauksessa tämä kysymys kosket vastaa artikla 75 neuvottelumandaatista. Mielestäni on tärkeää pyrkiä ymmärtämään puhujakorjaa siis artikla 4, tarkistus 75. Se, että alueet pääsevät temaattisen keskittämisen mukaan ja erityisesti vaikeuksissa olevat äh, alueet, saaristoalueet ja muut, jotka tarvitsevat erityisiä lisäresursseja ottaen huomioon niiden maantieteellisen sijainnin ja taloudellisen tilanteen. Tämä on asia, josta haluaisin tietää enemmän. En tiedä, onko tästä käyty keskustelua. Onko olemassa jonkinlaista konfliktia liittyen tämän tarkistuksen hyväksymisen. Kiitoksia. Kuun alusta lähtien olen ollut mukana näistä EAKR rahastokysymyksessä neuvottelemassa. Minulla on toisenlainen näkemys kuin Cornelialla. Mielestäni Janin toiminta on ollut tiukkaa parlamentin mandaattia noudattaen – joten usein kuullaan kommentti, että me pidämme kiinni mandaatistamme, me emme pääse kompromissia hyväksymään, kun neuvosto ei jousta. Ja sitten suurten yritysten mahdollisuus saada tukea tämä asia. Muistan oikein hyvin, että me kävimme kiivasta keskustelua täällä valiokunnassamme, mutta tietenkin painotamme PK-yrityksiä, mutta mandaatissa mainitaan myöskin suoraan se mahdollisuus, että tiettyjen ehtojen valliteessa suurillakin yrityksillä olisi mahdollisuus nauttia rahastotuesta. Tästä on neuvoteltu myöskin kolmikantaneuvotteluissa. Joitakin osin on vaikea lisätä tai keksiä jotain uutta mandaattiin. Ja se nyt ei ole omiaan helpottamaan neuvotteluja. Ja että voisimme ottaa jotain uusia toiveita huomioon. Minä olen valmis tukemaan Janin neuvottelutaktiikkaa. Jan noudattaa mandaattia melko lailla pilkulleen, mutta tietenkin täytyy muistaa, että kompromissejakin pitää etsiä ja mielestäni Jan tekee erinomaista työtä. Any other comments on... Muita kommentteja tähän liittyen? En voi tietenkään vastata kaikkiin kysymyksiin, kun esittelijä ei ole paikalla, mutta mikäli ymmärsin oikein, niin Baratsun kommentti liittyy artiklaan 4. Me olemme vasta kertaalleen keskustelleet artiklasta 4. Ja kolmikantan neuvotteluiden aikana täytyy sitten uudemman kerran paneutua tähän asiaan. Jos teillä on jotain huolenaihetta, niin olkapas ennen kokousta Olbrichtin yhteydessä. Siitä varmaan on hyötyä. Ja mitä tulee ympäristöystävällisyyteen, no kunhan projektit arvioidaan ympäristönäkökulmasta katsottuna, niin eiköhän meillä ole silloin selkeä määritelmä ympäristöystävällisyydelle. Pienet projektit, niitä arvioida tällä tavalla, mutta minä uskon, että komissio neuvotteluiden aikana jäsenvaltioiden kanssa ottaa selkeästi tämän esille, mikä on ympäristöystävällistä ja mikä ei. Kumppanuussopimuksessa ei ole ollut mukana ainoastaan aluepääosasta, vaan myöskin muut pääosastot. Eli tässä on olemassa muitakin aloja, jotka huomioidaan. Muistakin pääosastosta löytyy asiantuntemusta, joten minä en usko, että kaikkea ei pidä lähteä tähän asetuksen määritelmään ympäämään, sillä meillä on olemassa aiheeseen liittyvä määritelmä jo riittämiin. Mitä tulee sitten tähän pk-yritysten rooliin, olen Konstansa kanssa samaa mieltä. Pitäkääpäs mielessä, että silloin kun keskustelimme tästä soveltamisalasta, niin mehän viittasimme silloin vain ainoastaan PK-yrityksiin ja poikkeuksena mainitaan suuret yritykset. Eli poikkeus on mahdollinen kolmessa tilanteessa silloin, kun kolme prioriteettia toteutuu, eli vähähiilisyys, ICT ja innovointi, mitä tulee ICT, PK-yritykset ja suuret yritykset voivat tehdä yhteistyötä ja silloin tämä voisi olla poikkeuskriteeri. Su- pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuus päästä näihin jakeluketjuihin, mikä on EUn kilpailukyvyn ehdoton edellytys, niin on aika hankalaa. Eli silloin tarvitaan yhteistyötä PK-yritysten ja suurten yritysten välillä. Eli jos suurille yrityksille ei anneta osallistumismahdollisuutta laisinkaan, niin siitä ei ole taloudelle hyötyä, ainakaan minun mielestäni, joten tästä syystä ollaan hiukan joustavammin toimittu. Tämä on myöskin jäsenvaltioiden kanta ja minä uskon, että komissio on samaa mieltä. Komissiohan on hyväksynyt tämän uuden lähestymistavan. Onko mitään muuta tärkeää? No, jäädään odottamaan, mitä esittelijä on mieltä näistä muista kommenteista. Ehkä haluatte häneltä vastauksia. Mutta toivoisin, että olette yhteydessä esittelijään, mikäli teillä on jotain huolenaiheita. Mutta minulle on syntynyt samanlainen vaikutelma kuin Konstalle. Me olemme pitäneet kiinni tästä mandaatistamme ja se aiheuttaa ongelmia, sillä neuvosto vain jänkää vastaan. Eli tämän verran tästä. Ehkäpä varmaan sitten Riikan asian. Ei, anteeksi, Viktorin teksti ensin. Thank you so much, Danuta. Dear colleagues. Paljon kiitoksia Danuta, hyvät kollegat. Kohesio, rahastoasetuksen myötä asiat ovat hiukan paremmin, ne sujuivat melko tasaisesti ja rehellisesti voin sanoa, että olen melko tyytyväinen. Lyhyesti voisin kertoa valiokunnalle nyt tilanteesta. 27. päivä käydyn trilogin, toisen trilogin jälkeen puhuimme seuraavista asioista. Indikaattorit, artikla 5, siirtymä, vaiheehdot, 6, nykyisen asetuksen kumoaminen, seitsemäs ähm, voimaanastuminen ja uudelleen arviointi. Me kävimme läpi tiettyjä seikkoja, jotka jäivät auki aikaisemmissa keskusteluissa ja voin sanoa, että käytännössä kaikki asetuksen artiklat on käyty läpi. Seuraavassa kokouksessa meidän täytyy palata joihinkin asioihin, jotka ovat vielä loppusilausta vailla ja on aivan syytä olettaa, että näin tulee tapahtumaan. Neuvotteluryhmä on hyvin tyytyväinen lopputulokseen, vaikka eräät asiat ovatkin vielä auki. Me onnistumme sopimaan monista tärkeistä asioista. Esimerkiksi avainkysymys, tukikelpoisuus liittyen lämmitykseen ja energiakysymyksiin. Me neuvotteluryhmässä olimme täysin esittelijän takana ja toimitamme mukaan investointiprioriteetteihin. Me onnistumme saimaan aikaan sanamuotoon liittyen kompromissin, joka on täysin niillä linjoilla, jotka ovat EAKR-trilogin jälkeen voimassa. Minun täytyy sanoa, että EAKRn suhteen tämä on työ, jota me jatkamme. Tämä on yleislinja tietyllä tavalla ja myöskin meidän panoksemme yksinkertaistamiseen ja yksinkertaistamisen selventämiseen näissä kahdessa asetuksessa. Seuraamme artikloja numerojärjestyksessä ja me sovellusalan suhteen halusimme korostaa tukea euro, verkkojen Eurooppa-välineelle. Jos varoja siirretään, on selvää, että tämä tulisi mainita kohesiorahastoasetuksessa. Luonnollisesti äh, olimme sitä mieltä, ja komissio tuki meitä, että tämän säännön tulisi olla yleisasetuksen kanssa samoilla linjoilla Eurooppa, verkkojen Eurooppa äh, ykkösen kanssa. Sitten investointiprioriteetteihin liittyen me saimme tukikelpoisuuteen, energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energioihin liittyen puheenjohtaja maalta suuntaviivoja. Tämä koskettaa kaikkia yrityksiä, mutta erityisesti pk-yrityksiä. Me myöskin onnistumme saamaan aikaan yksimielisyyden investointiprioriteeteista, korkean tehokkuuden, energiahankkoissa myöskin halusimme nämä mukaan tukikelpoisiksi. Energia- ja vesisektorilla tähtäsimme tämän tyypin investointien laajentamiseen ja lopulta saimme tekstiin maininnan, että investointien tulisi kohesiorahaston suhteessa vastata ainakin yhteisön akiita. Tämä tarkoittaa sitä, että kohesiorahasto tukee investointeja, jotka menevät pidemmälle tällä alalla. Meidän tulee vielä ratkaista loppusopu artiklan kolme suhteen ja ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevien investointien suhteen. Ja niiden tulisi olla ekosysteemin perustuvia meidän mielestämme. Puheenjohtajamaa ei vaikuta olemaan valmis hyväksymään tätä. Ja tämä heidän vastustuksensa vastaa meidän mielipiteettämme, että meidän tulisi toimia kestävästi. Meidän täytyy pohtia, kuinka toimimme seuraavassa kokouksessa. Ja lopulta mitä tulee meidän tarkistuksemme, joka äh, vaatii, että investoinnit, joita eri rahastot tukevat, äh, olisivat äh, kattavia tässä suhteessa sisällön suhteen – saimme sekä neuvoston että komission kannalta tukea. Olen hyvin optimistisen todennäköisesti seuraavassa kolmikantaneuvottelussa tämä asia saadaan sovittua. Meillä on vielä yhteisten indikaattoreiden kysymys. Meillä oli epävirallinen kaikkien esittelijöiden kokous tänään ja keskustelimme indikaattoreista. En nyt mene yksityiskohtiin. Todennäköisesti Konstanssa ja Lambert kertoivat teille jo yksityiskohdista. Mikä kaikkein tärkeintä on se, että parlamentti on valmis tekemään yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa, jotta saisimme aikaan joustavan ratkaisun, joka todennäköisesti olisi delegoitu säädös, joka näihin integroituihin indikaattoreihin liittyisi, joihin sisältyisi sen tyyppisiä vaatimuksia, jotka koskettavat integroitujen integra- indikaattoreiden sisältöä. Tässä olivat pääkohdat ja jälleen kerran haluaisin kiittää koko neuvotteluryhmää siitä, että se on ollut niin yhtenäinen ja niin valmis tekemään yhteistyötä neuvottelumandaattimme puitteissa. Toivon todellakin, että viimeisessä kolmikantaneuvottelussa, joka todennäköisesti tulee todellakin olemaan viimeinen, saamme työmme päätökseen ja voin sitten palata kertomaan valiokunnalle, että työ on tehty. Kiitoksia. Thank you to the chair. Kiitoksia, että kiittäneet puheenjohtaja, vaan ainoastaan neuvotteluvaltuuskunta. No, se ei haittaa. No, Viktor on hyvin optimistinen, mutta mitä tulee makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, niin se riippuu taas tästä suurimmasta kokonaisuudesta. Mitä tulee indikaattoreihin, niin toivottavasti neuvosto tai puheenjohtajavaltio saa vihreän, vihreää valoa neuvostolta Toivottavasti tästä päästään eteenpäin. En tiedä, haluaako joku sanoa vielä jotain. Niin, komissiolta en pyytänyt kommenttia kohesiopolitiikkaan ja EAKRään liittyen. En tiedä, haluaako komissio sanoa jotain. Tai Cornelia, olepa hyvä. Aivan lyhyesti. Nämä haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni sydämellisesti esittelijä yhteistyövalmiudesta ja siitä, että hän on pyrkinyt toimimaan todella kolmikantaneuvotteluissa. Hän on tehnyt sinusta hyvin ja kompromissit, joita on voitu saavuttaa, niistä onnittelut. Teillä on suuri osuus siinä, että ne syntyivät. Tämä piti vielä tässä todella mainita. Victor happy. Mm. Okay. Victor on tyytyväinen. About my personal happiness, but... Tämä ei ole henkilökohtaista tyytyväisyyttä. Tämähän hyödyttää pääasiassa alueita. Ja on erittäin tärkeää nähdä, kuinka valiokunta voi olla niin tehokas, niin vaikuttavan tehokas. No, jos muita kommentteja ei ole, niin siirrytään tähän Riikan asiaan. Euroopan alueellinen yhteistyö. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin <clears throat> viimeisin trialogi meillä oli 6.3. Ja tuolloin kävimme läpi artiklat 1, jossa nyt ei ollut suurempia ongelmia. Pääsimme hyvin sopuun neuvoston kanssa artiklan 20, 21 ja 28. Tämä artikla 20 <clears throat> myös oli sellainen, jossa ei, ei ongelmia esiintynyt ja pääsimme hyvin sopuun. Artikla 21 puolestaan keskittyy lähinnä EGTC -hen ja sen rooliin näissä yhteistyöohjelmissa. Ja päätimme odottaa tässä artiklassa myös sitten EGTCn trialogien edistymistä jotta voimme sitten seurata tuota linjaa, mikä noissa trialogeissa otetaan. Siellä on parlamentti kaksi muutosesitystä, jotka lähinnä painottavat nimenomaan EGTCn roolin vahvistamista, kun näitä yhteistyöohjelmia muodostetaan. Pääasiassa viime trialogissa kes- <clears throat> keskustelu keskittyi artiklaan 28, joka neuvoston papereissa on 24 bis. Ja tämä kohta liittyy kolmansien maiden osallistumiseen näiden valtioiden välisten ja alueiden välisten yhteistyöohjelmiin. Ja tämä, tässä kohtaa komissio ja neuvosto olivat hyvin paljolti eri mieltä siitä, mikä rooli jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä on tässä ja miten se tulisi mainita tässä asetuksessa tarkalleen ottaen. Tästä asiasta me kävimme hyvin pitkän keskustelun, mutta kyseinen kohta muodostui loppujen lopuksi melko tekniseksi ja näin ollen tämän kolmen instituutioiden lakipalvelut pyydettiin sitten laatimaan kompromissiesitystä, jota tulemme sitten myöhemmässä vaiheessa käsittelemään. Ja toivomme, että me voimme jatkaa tätä keskustelua pian, kunhan saamme nämä kompromissiesitykset sitten tosiaan näiltä <clears throat> lakiosastoilta. Ehkä tässä kohtaa voidaan tosiaan nähdä, että, että yhteinen ja yhtenäinen lainsäädäntö tulisi olla näiden ohjelmien osalta se yleinen periaate, jota seurata. Ja kansainvälisen yhteistyön tekijät myös varmasti hyötyvät tästä yhtenäisestä säädösmallista. Mutta kuitenkin jäsenmaiden kohdalla tämä ongelma tuntuu olevan muun muassa se, että on jo olemassa hyvin paljon tätä kansallista lainsäädäntöä, joka saattaa koskettaa näitä kolmansien maiden kanssa toteutettavia ohjelmia, ja tällaisessa tilanteessa on kansallisen lainsäädännönkin osuus jollain tasolla huomioitava näissä asetuksissa. Eli unionin yhteinen lainsäädäntö ei siis voi olla aina ja kaikissa tapauksissa täysin irrallinen myöskään siitä kansallisesta lainsäädännöstä. Mutta aikaisempina kausina, ohjelmakausina on käsittääkseni kuitenkin yritetty pitää monissa maissa huolta siitä, että kansallinen lainsäädäntö on sovellettavissa tähän unionin yhteiseen lainsäädäntöön. Mutta joka tapauksessa kaikkien instituutioiden yhteinen tavoite on varmasti se, että me saamme toimivan lainsäädännön näiden, osilta, näiden osalta, joka, joka seuraa hyvin sitten tämä kohesiopolitiikan lainsäädäntöä. Ja, ja uskon, että, että pääsemme myös tästä hyvin sopuun, kunhan saamme tämän kompromissiesityksen. Sitten <clears throat> haluan nostaa esille vielä yhden asian, joka on tullut oikeastaan alueiden komitean puheenjohtajan mainitsemana jo viime valiokunnassakin esille. Eli, eli tällä tarkoitan nimenomaan sitä, että, että tässä ETC-asetuksessa pitäisi olla myös selkeämpi maininta, erillinen maininta yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Tällä hetkellähän jo EAKR-asetuksen puitteissa meillä on mahdollista tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mutta tällä hetkellä selkeästi on se tahtotila nähtävissä ja tarve nähtävissä, että meidän mahdollisesti tulisi myös ETC-asetuksessa esimerkiksi resitaaleissa, jolla tavoin vahvemmin mainita, jopa kannustaa siihen yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Ja tämä olisi hyvin tärkeää, varsinkin sellaisissa tapauksissa, missä myös nämä kolmannet maat laittavat omaa rahoitusta näihin projekteihin. Esimerkiksi Kanadan suunnalta on tullut hyvinkin paljon kiinnostusta muun muassa näihin pohjoisen periferian ohjelmiin osallistumiseksi. Joten tästä toivon, että myös mahdollisesti komissio kommentoisi asiaa ja miettisimme myös tätä yhdessä, miten voisimme tätä selkeyttää myös ETC-asetuksen osalta tätä tilannetta. Tämä oikeastaan ainut tai nämä oikeastaan ainoina semmoisina vaikeampina asioina edeltävästä trialogista. Seuraava trialogi meillä on ensi maanantaina ja tuolloin tosiaan tulemme tulemme toivottavasti käymään jollain tasolla läpi jo näitä investointiprioriteetteja, eli artikloita 5 ja 6. Ne ovat varmasti hyvin vaikea keskustelu, niin kuin EAKRn osalta olemme huomanneet, mutta toivon, että kun hyvin valmistaudumme tähän neuvottelutiimin kanssa, niin, niin pystymme sitten pääsemään sopuun näistä kysymyksistä mahdollisimman pian. Toki meidän pitää seurata tässä hyvin vahvasti myös EAKRn kehittymistä. Sitten meiltä puuttuu edelleen vielä kolme ja, ja nel, kolmonen ja nelonen artikla, jotka sitten puolestaan keskittyvät enempi tähän rahoituspuoleen. Ja toivomme, että myös pystymme tuossa sitä omaa päätösvaltamme käyttämään mahdollisimman paljon. Artikla 7 on kutakuinkin käsitelty, mutta toki on tärkeää, että tämä pystytään nyt sitten linkittämään tähän yleisasetuksen artiklaan 87, joten siltä osin siellä on vielä muutamia kysymysmerkkejä, joiden kanssa työskentelemme. Sitten tekninen apu on kysymys, joka meillä on vielä käsittelemättä, ja samoin sitten nämä indikaattorit, joista nyt olemme jo puhuneet, puhuneet paljonkin. Mutta muuten neuvottelut ovat edenneet hyvin, ja uskon, että pystymme hyvinkin pian pääsemään näistä asioista sopuun. Ja haluan kiittää myös neuvottelutiimiä hyvästä yhteistyöstä. you. I don't know if any, any comment. En tiedä, onko muita kommentteja. Kiitoksia. Lambert, ihan lyhyesti. About the happy... Niin, siitä, miten iloisia ollaan. Iloisia etenemisestä onnittelen. Mutta jos joudutaan hoitamaan asiat puolella siitä rahasta, mitä toivottiin, onni ei voi olla, onnellisuus voi olla kuitenkaan kovin suurta. Miten neuvosto, neuvosto näkee tämän asian? Miten voidaan toimia tällä tavoin? Selkeästi maanantaina voidaan antaa viesti siitä, että me emme voi toimia, jos tätä ei muuteta. En nyt muista näitä asioita, jotka mainitsit, näitä artikloita, jotka mainitsit, mutta lisäsit yhden prioriteetin, yhden temaattisen prioriteetin, joka valittaisiin raja-alueita varten. Onko tämä hyväksytty? Koska herra Haan sanoi tänään, että, että meidän pitäisi lisäillä mitään, mutta me kuitenkin teimme, muistaakseni. Mehän lisäsimme yhden temaattisen keskittymisen, joka olisi valittavissa raja-alueita varten. Miten tässä on käynyt? Onko se hyväksytty? <clears throat> Actually, we haven't gone through those articles yet. Itse asiassa emme ole vielä käyneet läpi näitä artikloja, joissa nämä prioriteetit ovat, mutta me tulemme olemaan tiukkoja. Meillä on viisi vaihtoehtoja, joita me tulemme esittämään neljän sijaan. Komission ehdotuksessa oli neljä. Me tulemme neuvottelemaan tulevaisuudessa tästä. Emme ole vielä tehneet sitä. Ich äh, will Lamberts Frage aufnehmen, um... Haluan tähän kysymyksen tarttua, josta Lambert puhui, ja laajentaa hiukan kysymystä. Sen ohella, mitä tulee työhön raja-alueella, että neuvosto on suorastaan skandalimaisen vähän varaa ja osoittamassa siihen. Meidän pitää kuitenkin pohtia sitä, miten mehän nyt keskustelemme tavallisesti teknisistä yksityiskohdista yksittäisten asetusten tapauksessa. Miten me nyt haluamme sitten tarttua keskusteluun monivuotisesta rahoituskehyksestä? koska tietyssä kohdassahan meidän pitää puhua myös luvuista. Ja parlamentin päätöksen mukaan, joka viime viikolla syntyi, nyt käydään neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja jossakin vaiheessa, kun emme tiedä, miten paljon rahaa on käytössä kohesiopolitiikkaa varten ja eri osa-alueita varten, meidän on, on, on päästävä eteenpäin. Paraskaan asetuspuite ei hyödytä mitään, jos kuten sanotaan, ei saada hiukan voita leivälle. Eli neuvoston ehdotus, joka syntyy 26 tunnin neuvottelujen jälkeen, sisältää enemmän arvoituksia kuin vastauksia. Mitä ovat kaikki nämä alennukset ja lahjat, joita on annettu yksittäisille alueille? Mihin, keitä ne rasittavat, miten ne vaikuttavat kokonaissummaan – on monia asioita, joita on päätetty tai jotka on pakattu johonkin päätökseen, ja josta niistä voin kuulla, että ne, jotka sitten joutuvat panemaan nämä päätökset toimeen neuvostonkin taholla, ovat huolissaan siitä ja pohtivat, miten tämä voidaan tehdä. Ja tässä minusta meidän pitäisi kysyä, missä vaiheessa me nyt sitten tartumme tähän asiaan ja missä vaiheessa me otamme yhteyttä neuvottelijoihin, jotka keskustelevat monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin että mekin voimme sitten jatkaa omia neuvottelujamme. Uh, Viktor Bostinaru. Viktor Bostinaru. Uh. Haluaisin vain lisätä jotakin synkkää tähän hyvin synkkään kuvaan. Miksi? Kaksi suurta uhria on neuvoston ehdottomilla budjettileikkauksilla. Yksi on alueellinen yhteistyö ja toinen on verkkojen Euroopan väline. Ei kohesiomaiden suosikki, joka lähes tulkoon tuli nettomaksajien lopettamaksi, kun tässä nettomaksajat olivat melko vastahankaisia aluksi, kuten tässä valiokunnassakin. Ja nyt 20 lisää miljoonaa leikkauksia on tehty tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen. Periaatteessa tässä on kaksi budjettikohtaa, jotka vaikuttavat reuna-alueisiin. Alueellinen yhteistyö, tämähän on perusta, jossa yhteistyö alkaa, joka ottaa yhteisöjä mukaan. Ja toinen sitten, toinen kohta on verkkojen Eurooppa-väline. Tässä ajatuksena oli ehdottaa rahoitusta laajakaistalle ja IT-infrastruktuurille – ja tämä on merkityksetöntä, sillä tälle asialle uhrattu rahamäärä on aivan symbolinen. Hyvin tehty eläköön strategia 2020. Comments? Kiitoksia. Muita kommentteja? Lambert vielä ihan lyhyesti. Niin. Mitä Joachim Zeller totesi, on tärkeää. Kysymykseni kuuluu, miten me toimimme? teemmekö me tämän täällä valiokunnassa, kun tulemme tähän kohtaan, jossa puhutaan rahoituksesta yleisessä asetuksessa, vai toimimmeko me ryhminä tai valiokuntana, aiomme kommunikoida suoraan neuvottelijoiden kanssa, jotka neuvottelevat monivuotisesta rahoituskehyksestä. Minä olin torstaina ryhmässä, joka Strasburgissa antaa tietoa esittelijöille. Ja siellä he sanovat selvästi, suur, kyllähän te tiedätte, hyvin selvästi, ranskaksi. En pysty tekemään sitä. Hän sanoi, me rajoitamme kaiken, mitä teemme monivuotiseen rahoituskehykseen, ja kaikki, mikä koskee lainsäädäntöllistä tuon vastuuta on neuvottelijoilla. Se minä kysyin, oletko nyt aivan varma tästä, koska jos sinä et puutu siihen, eikä neuvosto anna sitä meille neuvoteltavaksi, tämä on hölynpölyä. Sinun täytyy taistella samoista asioista, joista me taistelemme. Sillä jos sinä sanoit, että, että suoritusvaraus ei kiinnosta, tehkää mitä teette, ja neuvosto sanoo meidän neuvotteluissamme sitten, että tämä on siinä paketissa, joka, joka koskee monivuotista rahoituskehitystä kehystä, niin tämähän on se, mikä on todellisuutta. Meidän pitää katsoa, mitkä ovat tärkeimmät kysymykset rahoituksen osalta ja tehdä ne omissa neuvotteluissamme, mutta samanaikaisesti pitäisi myöskin tehdä ne pääneuvotteluissa monissa rahoituskehyksistä, koska jos on niin selvää, kuten herra Lamassuur sanoi, niin voimme tehdä niin. Mutta minä en ole varma siitä viime kädessä, että onko liikkumavaraa. Joten ehkä Puheenjohtaja mieleen kerran voi auttaa meitä, mutta minä en pidä tästä tunteesta, että olen loukussa. Lambert, when you are shout... Lambert, kun vaadit Riikkaa taistelemaan rahojen puolesta, niin, niin varat mainitaan yleisasetuksesta 11,6 miljardia euroa. Van Rompuy ilmoitti, että ei kun 8,9, joten nyt meidän on päätettävä siitä, mitä me haluamme. Ja neuvotellaan siitä sitten neuvoston kanssa. Peter halusi ilmeisesti sanoa vielä jotain. Sama huomio, jonka te juuri teitte. Alueelliselle yhteistyölle äh, annettu osuus on äh, sekä artiklassa 4 että että tässä toisessa kohdassa. Tämä on erittäin tärkeää, kuten huomailtu, tarvitsemme enemmän resursseja. Haluaisin tehdä yhden huomion liittyen ulkorajoihin. Tämä on ollut tärkeä yhteistyön muoto, mutta myöskin hyvin vaikea sellainen, ja uskon, että Kompromissiteksti, joka on saavutettu, on todellinen askel eteenpäin. Tämä on vaatinut paljon töitä kaikilta kolmelta toimielimeltä ja oikeudellisilta yksiköiltä, mutta nyt meillä on pöydällä teksti, joka luo enemmän selvyyttä tulevaisuudessa ja kuten esittelijä sanoi, me olemme avoimia tarkastelemaan sitä, kuinka tämä aspekti voisi olla selvempi asetuksessa. I don't know if you would like to take the floor again, or... Haluatko Riikka sanoa vielä jotain? Kiitoksia. Ihan lyhyt kommentti tuohon budjettipuoleen vielä. Niin kuin sanottu, niin, niin meidän varmasti pitää vielä parlamenttina tiukasti taistella sen puolesta, että pystymme lisäämään tuota alueellisen yhteistyön budjettia ainakin yli sen kolmen prosentin, mitä nyt tällä hetkellä neuvosto on esittänyt. Mutta toisaalta se ongelma on myös siinä, mitä viestiä myös neuvoston taholta on tullut, että jos me haluamme nostaa sitä, niin meidän pitää myös pystyä esittämään, mistä se otetaan kohesion sisällä. Joten tämä keskustelu pitäisi käydä myös selväksi sitten meidän valiokunnassa, että mitkä ne meidän prioriteetit on. Ja toki toivon tässä myös kollegoilta, että omissa ryhmissä jokainen olisi aktiivinen, nostaisi sitä myös ryhmissä esille – hyvähän olisi ollut, jos me olisimme pystyneet ottamaan tähän kantaa jo viime viikolla muun muassa siinä resoluutissa, josta äänestimme MFFn osalta. Mutta tuossa nyt oli selkeä linja, että emme puutu lukuihin, joten oli siinä mielessä ymmärrettävää, ettei myöskään tätä ETCn budjettiasiaa nostettu parlamentin kannaksi. Mutta onhan se aivan käsittämätöntä, niin kuin Viktorkin totesi, että nimenomaan verkkojen Euroopasta ja tästä Alueellisesta yhteistyöstä neuvosto on nyt nipistänyt, ja nämä ovat kuitenkin aloja, jotka luovat sitä yhteistä eurooppalaista hyvää ja yhteistyötä. Joten toivon, että <clears throat> tämä keskustelu jatkuu, ja toivon myös, että yleisasetuksen osalta tässä oltaisiin aktiivisia ja pystyttäisiin taistelemaan sen 7 prosentin puolesta, joka edelleen on meidän selkeä mandaatti. Ja Lambertille vielä tosiaan tuo temaattinen keskittäminen, mistä puhuit, niin se on artiklassa viisi, ja se tullaan todennäköisesti jollain tavalla käsittelemään seuraavassa trialogissa. Joachim. Äh. Ja sitten vielä Joachim. Ja EVTZ. Niin, tämä alueesta yhteistyön yhtymää koskeva asetus, tämä ei ole mikään uusi asia, tämä on laajennettu, tämä on oikeudellinen väline, joka ei suoranaisesti ensisijaisesti liity rahoitukseen eikä monivuotiseen rahoituspuitteiseen. Se on tällainen herkuttelijoiden aihe. Asetushan ei ole niin kattava kuin nämä muut asetukset. Kuitenkin tässäkin on erinäisiä keskeisiä ratkaisevia kysymyksiä. Olen usein otteeseen maininnut sen, että olen kiitollinen Irlannille puheenjohtajavaltioon, joka niin innostuneesti tarttui tähän asiaan. Sitä edeltäneet puheenjohtajavaltiot valitettavasti eivät ole asiasta yhtä kiinnostuneita. Ja 4. maaliskuuta meillä oli ensimmäinen kolmikantaneuvottelu, joka oli meidän valiokuntamme puheenjohtajan johdolla. Ja olemme jo saavuttaneet joitakin eh, selkeytyksiä. Haluaisin vielä kerran sanoa, mistä on kysymys tässä uudessa asetuksessa. Kysymys on siitä, että sanan aikaan yksinkertaisuutta, lisää oikeusvarmuutta ja siitä, että lainetaan soveltamisalaa. Kollega Riitta Mannerhan, Riikka Mannerhan mainitsi sen, että yksi kohta on myös kysymys tällaisten yhteistyön yhtymien luominen myöskin raja-alueilla silloin, kun kysymys kolmansista maista. Tämä on sellainen aihe, joka on tärkeä asetuksen osalta, mm, josta hän on vastuussa. Sitten sieltä saadaan ensinnäkin sovellettavaa lainsäädäntöä, joka koskee näitä, näitä Lissabonin sopimuksen mukaista lauseketta, siis mitä tulee tähän alue, alueellisen yhteistyön yhtymään, että tämä tapahtuu eh, nimenomaan Euroopan unionin valtioissa, mutta toisaalta yhtä selvää sitten ei ole se, josta kollega Rikka Mandrikin jo puhui, että täytyy löytää sovellettavaa lainsäädäntöä suunniteltuihin yhteistyön yhtymiin sellaisten alueiden kanssa, jotka ovat kolmansissa maissa, koska silloin me sitten tulemme ulkopolitiikan alueelle. Tässä kuitenkin etsitään edelleen ratkaisuja. Me olemme myös puhuneet lupamenettelystä ja yksittäiset kohdat aiotaan hoitaa, jos, niin sen, että meillä on kuitenkin tiettyjä tehtäviä, joista me olemme puhuneet näistä alueellisesta yhteistyöhtymistä siitä, miten voidaan uusia jäseniä ja mitä sovelluksia tai mitä muodollisuuksia tähän sitten liittyy. Sitten kolmas maiden julkisten yritysten osallistuminen, henkilöstöhallinto, samoin kuin kysymykset, jotka liittyvät vastuuseen tällaisessa eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymässä, tai kuka ottaa vastuun Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymän puolesta, kun tulee vastuukysymys esille. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ensi torstaina mm, ovat neuvottelujen kohteena neuvoston puheenjohtajan kanssa. Tällaisia EAYYtä on jo noin 30 ja monet alueet ovat pohtimassa tällaisen yhtymän perustamista odottavat kuitenkin ensin uutta asetusta. He kuitenkin valittavat eh, niitä oikeudellisia ja hallinnollisia vaikeuksia, jotka liittyvät nimenomaan lupamenettelyyn ja henkilöstöhallintoon. Ja meidän ensisijaisemme ensisijaisena tavoitteenamme on se, että voimme olemassa olevat havaitut eh, byrokraattiset esteet olemassa olevien ja uusien yhtymien osalta saada mahdollisimman vähäiseksi, ja tämähän on se mandaatti, jonka valiokunta minulle antoi. Mitä tulee näihin prioriteetteihin, jotka löytyy lukkoihin, niitä me, niistä me pidämme edelleen kiinni neuvotteluissa. Ratkaiseva kysymys on tämä tällainen hiljainen hyväksyminen. Uudessa asetuksessa komissiohan jo on omassa ehdotuksessaan ottanut tämän mukaan, ja me suhtaudumme myönteisesti siihen. Tällainen hiljainen hyväksyminen kuuden kuukauden määräajan jälkeen siitä, kun hakemus on esitetty. Tämä on esitys, joka on annettu tähän mukaan, ja tähän kuuluu myös se, että määräajan perusteetonta tarpeita keskeyttämistä tulisi välttää, ja näiden lupien täytyy päteä myöskin kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Neuvostosta on nyt tullut sellainen ajatus esille, että poikkeus tästä luvasta pätisi siinä tapauksessa – vain sellaisessa maassa, jossa tässä tulevassa yhtymässä olisi, yhtymän toimipaikka olisi tämä kuitenkin pohjaa tältä asetukselta, koska useimmissa tapauksissa juuri nämä maat, maat, joissa näillä yhteistyön yhtymillä on toimipaikkansa, ne ovat olleet syytä tähän luvan viivästymiseen. Ja tämä on siis asia, josta edelleen täytyy neuvotella. Sen lisäksi olemme mandaattien mukaisesti keskustelemassa myös siitä, että ei pidä hyväksyä äh, tämän yhtymän äh, sääntöjä, vaan sopimus. Äh, ja tämä lupa, joka koskisi tämän sääntöjä tai sääntöjen muuttamista, merkitsi sitä, että syntyisi täysin suhteettoman suuri byrokraattinen taakka. Ja minun täytyy todeta, että neuvoston juridinen yksikkö on enemmänkin meidän puolellamme, mutta näyttää siltä, että yksittäistä jäsenvaltiosta on, on syntynyt vastarintaa, josta on päästävä eroon. Toinen tärkeä kysymys on sitten sovellettava työoikeus. Nämä yhtymät tarvitsevat joustavaa, mutta selkeää säännöstöä henkilöstön palkkaamiseen ja hallinnointiin nykyinen tilkkutäkki, joka sisältää epäselviä sääntöjä, on sellainen, että sillä on epätyydyttäviä tuloksia henkilöstön kannalta sekä eri tahojen kannalta, jotka joutuvat harjoittamaan yhteistyötä yhtymien kanssa. Komission esittämä valintamahdollisuus, että voidaan valita, mitä työoikeutta sovelletaan, tulee johtamaan tarvittavaan joustavuuteen ja yksinkertaistamiseen ja osaltaan myöskin johtamaan siihen, että säännöstö voi toimia kitkattomasti. Tämä eh, kokonaisuudessaan kuitenkin tulee toisaalta asettamaan kyseenalaiseksi myöskin asetusten työstämisen, mutta on yksittäisiä jäsenvaltioita, joita haluan mainita, jotka näkevät asiaa hiukan eri tavalla, mutta tässä on sitten jatkettava neuvotteluja. Sitten usean otteeseen mainittu kolmansien maiden osallistuminen. Tulevilla neuvottelukierroilla, neuvottelukierroksilla tulee ajamaan sitä, että ehdotettu selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, mitä tulee kolmansien maiden osallistumiseen, ja tässä itse asiassa yksittäiset jäsenvaltiotkin ovat ottaneet esille myöskin merentakaiset alueet. Nyt tärkeää on saada aikaan yksin selitteinen sovellettavan lainsäädännön ratkaisu. Ja sitten mitä tulee myöskin tähän naapuruusvälineeseen tai liittymisvälineeseen, miten niitä voidaan käyttää. josta muissa valiokunnissa keskustellaan, jos tehdään päätöksiä myös ulkoasevalikunnassa, mahdollisuudet harjoittaa yhteistyötä raja-alueilla, eh, yhteistyö, alueisyhteistyötymän puitteissa, tämä tulee tässä esille. Ja tämä on, me olemme lähteneet liikkeelle tällaista välittömästä kohesiopolitiikasta, mutta kuten sanottu, yksiselitteinen oikeusperusta täytyy tälle edelleen löytää. Jäljellä on myöskin kysymys, joka liittyy sitä, koskee sitä, miten julkiset yritykset voivat osallistua tähän. Olemme edelleen sitä mieltä, että julkiset yritykset, jotka tarjoavat yleisöllisiä palveluita, on hyvin tärkeä uusi e, säätely, jota ei, josta, jota voidaan välttää, ja tämä tulee lisäämään e, yhteistyötä esimerkiksi liikenteen, energian tai vesihuollon osalta ja voi saada aikaan sen, että sitä voidaan harjoittaa tehokkaammin ja edullisemmin. Ja lopuksi viides suuri kokonaisuus, josta vielä täytyy neuvotella, ovat sektoriaaliset politiikan alueet. Olemme vakuuttuneita siitä, että eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät tulevaisuudessakin tulevat saamaan enemmän näkyvyyttä eri sektorilla, kuten liikenne, ympäristö tai sosiaaliset kysymykset, niin ne täytyy saada näkyvyyttä lisää. Ja se merkitsee sitä, että myöskin nämä yhtymät voidaan hyväksyä hakijoina silloin, kun on kysymys julkista hankinnoista. Ja nämä ovat sellaisia suuria kokonaisuuksia, joista meidän siis täytyy neuvotella. Torstaina tämä jatkuu ja huhtikuuta varten meillä on jo löyty lukkoon määräaikoja. Irlanti puheenjohtajavaltiona ainakin on osoittanut kiinnostuksensa siitä, että neuvottelut saataisiin päätökseen vielä ennen kesätaukoa. He ovat hyvin rakentavia, kuten sanoin. Vasta tuuli tulee yksittäisistä jäsenvaltioista. Näyttää siltä, että keskitytysti hallinnoiduissa valtioissa huoli on suuri, että raja-alueet tässä saavuttaisivat enemmän itsenäisyyttä ja voisivat ottaa enemmän tehtäviä hoitaakseen, mutta niin kuin sanottu, ehkä tässä sitten näiden valtioiden hallitukset muuttuvat hiukan, ö, ottavat asian hiukan löysemmin. Katsotaan, kiitos. kiitoksia Joachim. Onko muita kommentteja esimerkiksi komission puolelta? Lambea? Ei mitään? Ei edes pientä kommenttia? No hyvä. No, katsotaan mitä tulevan pitää. Niin, oikein paljon kiitoksia Joahim tästä alustuksesta. Sinä voit tietenkin jatkaa, kun puheenjohtajavaltion puolelta vihreä valoa näytetään. Niin 82. 83. huhtikuuta tapaamme seuraavaan kerran. Siinäpä kaikki. Kiitokset kaikille, myöskin tulkoille ja niille, jotka ovat olleet täällä paikalla loppuun asti.